Je vous propose de commencer notre... Noin, hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Olemme hiukan myöhässä. Toivotan, että olette vettäneet hyvän loman. Kaikki näyttävät ruskettuneilta. Kaikki ovat hiukan hoikempia kuin kesäkuussa. Eli varmaan teillä on ollut sekä levolliset että urheilulliset lomat – ja kaikki ovat nyt täydessä lyönnissä ja meidän pitääkin olla erinomaisessa kunnossa nyt tänä syksynä. Meillähän aina tässä vaiheessa vuota äänestetään budjetista ja lisäksi nyt kohta puhutaan tästä lisää. Käynnistämme neuvottelut rahoitusnäkymistä ja Tietysti taloustilanne tällä hetkellä on äärimmäisen hankala. Te olette nähneet esityslistan. Jos ei ole huomautuksia esityslistaan, se voidaan katsoa hyväksytyksi. Sitten nämä eri kohdat esityslistalla. Esittelijän pyynnöstä yritämme käsitellä puoli yhdeltä toista Materan mietinnöt. Se varmaan menee aika nopeasti, puoli yhdestä toista, yhteen toista. Ja sitten muiden kohtien osalta voimme noudattaa esityslistan järjestystä. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 12.13. heinäkuuta Eli kuten tavallista, jos ei ole huomioita, voimme katsoa tämän aamun kokouksen päätteeksi, että nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, ne löytyvät Kobynews-lehdestä, joten en nyt toista niitä. Meillähän on kokous, jonka kehitysyhteistyövaliokunta on järjestänyt Grandin kanssa. Hän on Palestiina-asioista vastaava henkilö, ja hän voisi, tämä varmaan kiinnostaa tiettyjä kollegoita. Sitten Kobiniuset näkevät, mitkä kielet ovat käytössä. Tämä kokous kuuluu myöskin netissä. Ja sitten teillä on viittauksia viimeisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät vuoden 2011 budjettiin. Ja täällä on nyt paikalla komissiosta budjettipääosaston pääjohtaja. Hän siellä hän on. Hän on siellä ihan takarivissä niin kuin huonot oppilaat. Eli hän on nyt täällä paikalla. Eli Francesca, sinä saat aloittaa. Ja Fernandes koskien vuoden 2012 budjettia. Kesällähän neuvosto hyväksyi yhdessä käsittelyssä tämän, eli Francesca ja Jose Manuel, jos voisitte vähän kertoa vaikutelmianne tästä käsittelystä. Francesca, ole hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. 27. heinäkuuta neuvosto hyväksyi käsittelyssään äänestyksessä 36 kuudessa maassa vielä ei ole hyväksytty neuvoston päätöstä ja siellä on todettu, että EUn budjetti vuodelta 2012 ei saa olla suurempi inflaatiomuutosten takia. Tämä ei koske pelkästään maksumäärärahoja, vaan myöskin maksusitoumusmäärärahoja. Neuvoston käsitys on ollut aika suppea, kun ajatellaan komission ehdotusta, Erityisesti komissio oli ehdottanut, että ensi vuonna lisättäisiin tähän vuoteen verrattuna 4 prosenttia maksumäärärahoja ja sitoumuksia 4,9 prosenttia. Ja tähän vuoteen, verrat, vuoteen verrattuna korotus olisi siis 2 prosenttia ja 2,9 prosenttia näissä. No, meidän täytyy nyt ymmärtää, mitä neuvosto on miten neuvosto on käsitellyt komission ehdotusta koskien eri budjettikohtia. Neuvosto on supistanut yli 400 miljoonalla budjettia. Eli tämä lähestymistapa on hyvin supistava verrattuna komission ehdotukseen. Maksusitoumuksia leikataan noin 3,6 miljardilla ja ne leikaukset liittyvät lähinnä otsakkeeseen 1b. Maksusitoumukset supistuvat kolmessa kohdasta, joista kaksi ovat erittäin arkaluontoisia, eli 1a, 2 ja 4. Maksusitoumusten koskee lähinnä ITERin rahoitusta otsakkeessa 1, koska neuvosto on hylännyt komission ehdotuksen, joka liittyi yli 700 miljoonan rahoitukseen. Ja näin on uudistettu rahoitusnäkymiä ja käytetty vuoden 2011 marginaalia. Tässä on nyt vähän epäjohdonmukaisuutta ja välillä tässä on annettu mahdollisuus käyttää satoja miljoonia seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja otsakkeessa kaksi leikkaukset kohdistuvat lähinnä kielteisiin kohtiin, eli ne luovat lisää liikumavaraa, mutta esimerkiksi koulujen hedelmäjärjestelmä on asia, jota esimerkiksi parlamentti tuki viime vuonna. Ja otsake neljä on arkaluontoinen, koska siitä on keskusteltu hyvin paljon komissiossa ja sitten siihen luotiin ad hoc kohta. Ja neuvosto hyväksyy 400 miljoonan lisäyksen naapuruspolitiikkaan, mutta sen luonnetta on muutettu, mitä tulee niihin käyttötarkoituksiin, joita komissio on ehdottanut esimerkiksi joustavuusvälineen osalta. Ja tämä koskee myöskin tärkeitä hankkeita, kuten joustavuusvälineitä, humanitaarista apua, makrotaloudellista apua. Sitten on otsake 5, joka koskee kaikkia toimielimiä, paitsi parlamenttia – ja siinä on myöskin tehty leikkauksia, jotka liittyvät lähinnä henkilöstöön. Ja siinä halutaan jollain tavalla jäädyttää henkilöstökulut. Sitten virastoiden osalta käytetään aika tiukkoja leikkauskriteereitä johtuen siitä, että koska kyse on virastoista, niillä on uusia tehtäviä, mutta siinä on tehty taas epäjohdonmukaisia päätöksiä Eli ne virastot, joilla on uusia tehtäviä, niiden pitäisi saada myöskin lisävaroja. Ja sitten hallintokulut aiheuttivat ongelmia hankkeiden osalta viime vuonna. Eli tilanne on hyvin samantyyppinen kuin Koreper totesi heinäkuun alussa. Ja meillä on mahdollisuus vielä määritellä oma strategiamme koskien tietyistä kohdista neuvoston päätöksestä – meillä pitää olla muodollinen kanta tähän neuvoston päätökseen. No sitten näistä maksumäärärahoista. Mehän tiedämme, että ne nyt eivät ole budjetin ideologinen ydin. Olemme sanoneet, että poliittiset ja strategiset valinnat tehdään maksusitoumusmäärärahojen osalta eikä maksumäärärahojen osalta. Maksumäärärahat ovat kuitenkin ne, jotka seuraavat sitoumuksia, Eli jos me äänestämme sitoumuksista, jotka ovat kunnianhimoisia, ja sen jälkeen komissio tai neuvosto poistavat mahdollisuuden maksaa näitä sitoumuksia, silloin meiltä vedetään mattojalkojen alta. Eli silloin me joudumme tekemään näitä poliittisia valintoja miinakentällä. Eli meidän täytyy miettiä poliittista strategiaa budjetin osalta ja meidän pitää keskittyä maksusitoumusmäärärahoihin – ja meidän täytyy muistaa, että jos tänään emme äänestä, jos emme tee valintoja maksusitoumuksista, me emme pysty myöskään vaikuttamaan näihin tärkeisiin maksuihin. Maksumäärärahojen osalta äänestettiin trilogin mandaatista ja siinä oli tärkeä kohta, jossa todettiin, että komission ehdotus oli hyvin pitkälti minimilähtökohta ja todellakin vähin vaadittava, jotta voisimme hyväksyä budjetin ja että pystyisimme tekemään työmme ja toteuttamaan hankkeita. Ja vaikka tämän ohjelmointikauden päättyykseen toteutustahti on ollut hyvä, meidän täytyy yrittää vähän supistaa tätä suurta kuilua maksujen ja maksusitoumusten välillä. Eli meidän täytyy miettiä strategisia valintoja. Mehän olemme jo päättäneet, että komission arvot ovat sellaisia, joista pidämme kiinni. Ja Barrosohan ja Lewandowski ovat nyt laatineet tällaisen minimiehdotuksen, jotta budjetti todellakin toimii. Sitten meidän täytyy vielä supistaa kuilua maksujen ja maksusitoumusten välillä. Ja maksujen osalta meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme puolustaa komission kantaa, vaikkakin varmasti meidän täytyy toimia ei-matemaattisesti, vaan on tarpeen, että parlamentti analysoi tarkkaan maksuja, jotka ovat muita tärkeämpiä. Erityisesti otsake 1b, se on yksi kaikkein eniten leikkauksia saaneista otsakkeista. Ja meidän täytyy miettiä, millaisia resursseja meillä nyt on kriisin aikana ja sen on ongelmia tehdä investointeja. Ja sitten sitoumuksista sanoin aikaisemmin, että ne 1a, 2 ja 4 otsakkeet ovat leikkausten kohteena ja kohdassa 1a tietysti meidän täytyy arvioida, millä tavalla 2020 strategia voisi johdonmukaisesti toteutua, kun ajatellaan näitä leikkauksia, joita komissio on ehdottanut näihin otsakkeisiin. Eli meidän täytyy miettiä, miettiä tätä komission ehdotusta ja katsoa niitä osakkeita, jotka liittyvät 2020 strategian läheisemmin. Ja mitä tulee otsakkeeseen neljä, meidän täytyy ottaa esiin ne kohdat, joista olemme puhuneet asiakirjoissamme, ajankohtaisia asioita, esimerkiksi Välimeren alue, arabikevät. Me olemme todenneet, että näitä asioita pitää ottaa huomioon seuraavassa budjetissa. Mutta erityisesti tämän lisäksi haluaisin puolustaa budjetin kohtia ja arvioida sitä, millä, miten komission arvioi 2020 strategiaa ja parlamentissa meidän täytyy ponnistella, jotta voimme keskittyä muutamiin täsmällisiin strategisiin painopistealueisiin. Ja meillä pitäisi olla muutama prioriteetti, jotka ovat järkeviä tärkeimmissä otsakkeissa. Ja meidän pitäisi keskittää päätöksemme ja resurssimme näihin asioihin. Nyt, kun on ongelmia ja säästötoimia, meidän täytyy antaa merkkejä myöskin kulujen hillitsemisen suhteen. Ja leikkausten lisäksi meillä pitää olla kykyä tehdä valintoja painopistealueista ja määrätä niille määrärahoja tiettyihin tärkeihin kohtiin ja aloitteisiin, jotka ovat 2020 strategian mukaisia. Ja sehän on tämän budjetin lippulaiva – Tällä tavalla voimme saada aikaan muutoksia ja meidän pitää keskittyä muutamiin painopistealueisiin, joita pidämme erityisen tärkeinä. Kiitos. Merci Francesca. Euh, Kiitoksia. Sitten Jose Manuel. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun nyt muiden toimijoiden budjetista ja myös Euroopan parlamentin budjetista. Neuvosto on noudattanut Erasmin sopimusta parlamentin kanssa. Se ei ryhtynyt leikkauksiin parlamentin budjetissa. Sen sijaan neuvosto teki leikkauksia muiden toimielinten budjetteihin. On toimielimiä, jotka jo itse ovat kovasti pyrkineet budjettia esittäessään tekemään kovia ponnistuksia. Valitettavasti neuvosto kuitenkaan tätä aina ei ole ottanut huomioon. Ja nyt elämme aikaa, jolloin meidän täytyy säästää ja joillakin toimielimillä tilanne on se, että ne ovat todellakin tehneet valtaisia leikkauksia budjetteihinsa, mutta neuvosto siitä huolimatta ei kuitenkaan ole näyttänyt vihreää valoa, vaan on ehdottanut lisää leikkauksia. Tämä ei välttämättä ole näin yksinkertaisesti hyväksyttävissä, koska on syytä kuitenkin pitää kiinni tietyistä vähimmäismääristä ja on joitakin muutoksia – joihin varmastikin myös täytyy ryhtyä. Päätöksemme mukaisesti me olemme esimerkiksi pyrkineet ottamaan huomioon Kreatia, Kroatian liittymisen Euroopan unionin, jolla on vaikutuksia budjetin, budjettitekniikkaan, mutta sitä ei kuitenkaan otettu huomioon. Ja mitä parlamenttiin tulee, ja meidän budjettivaliokuntaamme, Mehän olemme jokaiseen otsakkeeseen esittäneet kommentteja, lähtien liikkeelle komission ehdotuksesta olemme tehneet ehdotuksia. Ja näin teimme jo ajatellen nimenomaan ennakkotuloksia. Meillä oli erinäisiä yhteenottoja hallinnon kanssa, myös puhemiehistön kanssa, mikäli muistatte – ja me olemme tehneet 50 miljoonan leikkaukset ja olemme nyt 2,3. Ja kuten suunniteltua, seuraukset, jotka ovat tulosta Lissabonin sopimuksesta, olemme ottaneet huomioon, oikas korjaava ja oikaiseva talousarvio, lisätalousarvio, siihen liittyvät summat – Nämä ovat kaikki siis seurauksia, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksen voimaantuloon. Meillä on uusia jäseniä ja tämä on asia, jolla on taloudellisia vaikutuksia ja sen me olemme tienneet jo ennestään. Minä olen valmis kuuntelemaan teitä. En halua nyt käynnistää koko keskustelua uudestaan, mitä tulee arvioihin ja mitä tulee sopimukseen, johon pääsimme. Oli sinänsä hyvin vaikeaa päästä sopimukseen, mutta mielelläni haluaisin kuulla kollegojen mielipiteen asiasta. Koska monilla kollegoilla on paljon kokemusta budjettikysymyksistä ja varmastikin on mielenkiintoista kuulla heidän mielipiteensä myös siitä, mitä he ajattelevat muiden toimielinten budjeteista. Tiedämme, että elämme vaikeita aikoja ja tiedämme, että meidän pitää kaikkien ponnistella leikkauksien aikaansaamiseksi, mutta kuitenkin on olemassa tietty vähimmäismäärä, jota ei voi alittaa. Muussa emme pysty vastaamaan niihin haasteisiin, jotka ovat edessämme. Ja kansalaisethan haluaisivat, että parlamentti hyväksyy hyviä lakeja, ja että Euroopan unioni myöskin saa käyttöönsä välttämättömät välineet ja varat, jotka tarvitaan edessä olevan työn toteuttamiseen, jotta voimme jälleen palata takaisin menestyksen ja edistyksen tielle ja jotta kuljemme tiellä, joka on todellakin oikea tie kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitos. Merci, monsieur le Kiitoksia esittelijä. Sitten Jöran Färm on pyytänyt puheenvuoron. Uh, thank you, Chair. <clears throat> Thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia paljon esittelijälle. Uskon, että molemmat olette tehneet erittäin hyvää työtä hyvin vaikeassa tilanteessa. Meidän täytyy todellakin pohtia sitä, kuinka toimimme nyt. Me olemme keskustelleet eri vaihtoehtoista, meillä on erilaisia vaihtoehtoja, voisi voisimme turvautua, mitä tulee yleiseen lähestymistapaan. Yksi niistä voisi periaatteessa olla se, että hyväksymme neuvoston asenteen ja että ryhdymme vähennyksiin, hyväksymme minimitasot ja jäsenmaiden argumentit ja niin edespäin. Tämä olisi yksi mahdollisuus ja siitä pitäisi ainakin keskustella, vaikka emme olisi sen kannalla. Toinen olisi perinteinen lähestymistapa pitäytyä komission aloitteessa, tukea sitä, ja kolmas olisi sitten luonnollisesti hyvin radikaali se, että sanomme, ettemme hyväksy näitä leikkauksia ja että haluamme hyvin radikaalisti uudelleen arvioida tilanteen. Ja sitten meillä on vielä yksi mahdollisuus, selektiivinen vaihtoehto, jossa teemme hyvin radikaaleja lisäyksiä, mutta hyvin valituissa, poliittisesti perustelluissa tilanteissa tai kohdissa, kuten Eurooppa 2020 strategian suhteen, esimerkiksi elämänikäisen oppimisen ja niin edespäin prioriteettialueiden mukaan. Ja tämä siis liittyisi erityisesti uuteen naapurustovälineeseen ja siihen, mitä Välimeren eteläpuolen alueella täytyy tehdä. Tämä olisi yleinen asenne. Me emme halua kaikkea muuttaa. Olemme vapaita tässä hyväksymään tiettyjä neuvoston leikkauksia. Emme kaikkia, mutta eräillä alueilla, jotka meidän mielestämme ovat poliittisesti erittäin tärkeitä, me olisimme valmiita taistelemaan vahvasti. Tämä olisi paras asenne minun mielestäni, mutta meidän pitäisi analysoida näitä asioita hyvin. Kyseessä eivät ole vain poliittiset prioriteetit, mutta myöskin mahdollisuus toteuttaa näitä lisäyksiä. Francesca oli hyvin selvä alusta lähtien. Hänen asenteensa perustuu talouden ohjelmointiin. Meidän pitää tarkastella, mitä asioita voimme todellakin toteuttaa, missä kohdissa voimme lisäyksiä toteuttaa. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka täytyy ottaa huomioon. Mutta nämä seikat, poliittiset prioriteetit, mahdollisuus toteuttaa, mahdollisuus saada varoja käyttöön, meidän täytyy näiden pohjalle perustaa sellainen strategia, jota me voisimme sekä toteuttaa että jonka me voisimme suurelle yleisölle selittää omasta näkökulmastamme. Eli tämä olisi yksi mahdollinen asenne. Ja Francesca sanoi, että sitoumukset ovat tärkeämpiä kuin maksut. Kylläkin varmasti poliittisesti näin on, mutta meidän täytyy todellakin keskustella myöskin maksuista, sillä ne perustavat tässä poliittisen pohjan ja niihin perustuvat ne prioriteetti, jota meillä on. Sitoumukset ovat poliittinen tosiasia, mutta meillä täytyy mielestäni olla strategia, jossa myöskin maksuista keskustellaan. Mitä tulee muihin toimielimiin, me ymmärrämme sen, mitä neuvosto haluaa tehdä. Ja tietenkin hallinto ei ole koskaan alue, jota on helppo vaikeassa tilanteessa puolustaa, mutta tässä me olemme menneet liian kauas. He menevät liian pitkälle, he koskettavat eräiden toimielenten ydintoimintaa, ei vain säästöjen suhteen, vaan he todellakin tässä vahingoittavat tiettyjen toimielinten perustoimintaa. Tämä ei ole mielestäni hyvä tapa toimia. Meidän täytyy olla valikoivempia, hyväksyä säästöt, mutta pyrkiä suojelemaan toimielinten tärkeimpiä toimia. Muuten meille tulee uusia ongelmia, kun me haluamme toimeenpanna näitä asioita ja saada aikaan Euroopan unionissa to- poliittisia toimia. Sitten mitä tulee parlamenttiin, kyseessä on tietenkin poliittinen ongelma. Meidän budjettimme on ainut, jota on puolustettu ja jota ei ole leikannut. Ja olisi vaikea sanoa, että kaikista muista instituutioista toimielimistä leikataan, mutta meiltä ei parlamenttia suojellaan. Meidän pitäisi todellakin tässä pysähtyä pohtimaan, mistä voisimme löytää lisäsäästöjä parlamentin budjetissa. Voisimme tehdä näin vahingoittamatta meidän tärkeimpiä toimialojamme. Tämä on poliittisesti aivan välttämätöntä. Kiitoksia. Jöran. Kiitoksia Jöran. Sitten Lavia. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kahta esittelijäämme, Balzania ja Fernandesia erittäin hyvästä esittelystä, jonka he ovat tehneet. Ja he ovat myöskin ottaneet esiin tiettyjä ongelmia. On selvää, että ensimmäinen ongelma liittyy valintoihin ja siihen kunnianhimon, jota parlamentissa on liittyen kriisin aikaan. Meillä pitää olla kunnianhimoinen budjetti, joka ottaa huomioon koko EU ja kaikkien maiden tilanne – Siellähän on selkeitä ongelmia ja budjetin pitää olla realistinen. Näiden kahden vaihtoehdon välillä realistisempi on se, jota todellakin voidaan toteuttaa. Kriisin aikana, kuten kuusi maata ovat todenneet, he ovat vast, ne ovat vastustaneet sitä, että lisätään maksujen tasoa yli inflaatiotason. Ja kriisin aikana on tarpeen tehdy tietty tiettyjä kulujen rajoituksia. Mutta myöskin täytyy muistaa, että nyt olemme monivuotisten rahoitusnäkymien loppuvaiheessa. Tämä on toiseksi viimeinen vuosi. Ja jotkut lisäykset, kun ajatellaan maksumäärärahoja, eivät johdu muista, jotka liittyvät tiettyihin hankkeisiin, ja niihin tietysti vaaditaan resursseja, jotta ne saadaan hoidettua päätökseen. Eli meidän täytyy pohtia asioita ja meidän täytyy miettiä asioita poliittisesti ja valikoiden. Vastuuntuntoinen budjetti on sellainen, että siellä voidaan yksilöidä ne budjettikohdat, jotka ovat painopistealueita Euroopan parlamentille. Eikä nyt ole selvää, miten näitä leikkauksia monissa tapauksissa on tehty neuvostossa eikä ole selvää, miten jotkut painopistealueet, joista parlamentti on selkeästi puhunut, kuten 2020-strategia, elinikäinen oppiminen, pk-yritysten hankkeet, nyt niitä on leikattu, mutta ne ovat kuitenkin hankkeita, joita tulisi tukea, jotta voimme lisätä kilpailukykyä järjestellessämme nyt kriisin aikana. Ja on selvää, että toisaalta on nähty leikkauksia – Esimerkiksi kohdissa, jotka liittyvät Välimeren tilanteeseen, Frontexiin. Ja tänä aikana ehdottomasti meidän pitäisi panostaa enemmän näihin asioihin. Eli nämä ovat järjettömiä leikkauksia ja mielestäni parlamentin pitää ilmaista kantansa tähän. Eli meidän olisi arvioitava selkeästi painopistealueita, jotka on selkeästi määritelty ja joiden osalta meidän pitäisi kiinnittää parlamentin huomio asioihin ja pyytää, että saisimme takaisin komission alkuperäiset ehdotukset monissa tapauksissa. Tai meidän pitää ehkä todellakin vaatia tätä. Meidän pitää aina olla vastuuntuntoisia, koska kriisi on voimakas ja parlamentin lähettämän viestin täytyy olla – vahvaa lisäarvoa sille, että käytämme yhteisön tasolla resursseja. Ja tällä tavalla uskon, että olisi tarpeen miettiä todellakin kohdennetusti näitä asioita ja meidän täytyy lähettää selkeitä viestejä. Nämä ovat viestejä, joita parlamentti antaa Euroopalle. Merci, mon cher. Kiitoksia. Sitten Ann Jensen. Thank you, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijöille selkeistä esityksestä. Sanoisin, että alderyhmän kanta on, että meidän tietysti tulisi pyrkiä yleisesti päästä sellaiseen tilanteeseen, että voimme olla varmoja siitä, että me käytä enemmän varoja kuin on täysin välttämätöntä. Ja siksi Voisin olla yhtä mieltä sosiaalidemokraattien ja Lavian hyvä esittämään linjaan, että me pitäisi etsiä selkeitä prioriteetteja silloin, kun me puhumme siitä, miten budjettia nostetaan neuvoston estämältä tasolta. Jopa komission ehdotus tiettyjen alueiden osalta oli melko tiukka. Jotkin virastot, jotkin toimielimet olisivat voisivat joutua vaikeuksiin, joten meidän pitää olla hyvin yksityiskohtaisia analyysissamme siitä, mihin edetä, kun samanakaan emme todellakaan halua, että neuvosto tekee tällaisia juustohöyläleikkauksia, jotka näyttävät aika oudolta, jos ajattelee sitä, miten minkälaisia leikkauksia neuvosto ylipäätään on tekemässä, miksi tekee miksi leikkauksia Frontexissa, tuntuu aivan oudolta. Niin, on olemassa tiettyjä mielipideroja neuvoston sisällä. Minä tiedän, että seitsemän maata äänesti neuvoston esitystä vastaan, koska ne olivat sitä mieltä, että leikkaukset esimerkiksi tutkimukseen olivat liian pitkälle meneviä. Ja ne todellakin ovat sitä. Tämä on 2020 strategian vastaista. Meidän todellakaan ei pitäisi hyväksyä sitä. Joten meidän tulisi tarkastella alueita, joilla haluamme palauttaa rahoitusta ennalleen tai mennä kenties jopa komission tason yläpuolelle, pitäisi esittää lukuja, jotka ovat realistisia. On käyty paljon keskustelua maksumäärärahoista ja maksusitoumuksista. Totta kai me olemme oppimassa, että vanha sanota, jonka mukaan sitoumukset ovat parlamenttia varten ja maksumäärärahat ovat neuvostoa varten, siinä kenties on vielä hitunen totuutta, mutta me olemme myös kiinnostuneita rahoista, koska voimme nähdä, että komissio on nyt siirtämässä rahoja varhaisemmassa vaiheessa vuotta ohjelmista, jo, ohjelmiin, joista me tiedä, ohjelmista, joista me tiedä voidaanko ne toteuttaa muihin ohjelmiin, joten me olemme tilanteessa, jossa todellakin on merkitystä sillä, onko maksumäärärahojen luku oikea. Muussa tapauksessa otamme riskin siitä, aiheutamme ongelmia sen sijaan, että näkisimme, että neuvosto täyttää lupaukset antamalla uutta rahaa. Neuvosto tulee antamaan uutta rahaa. Meidän ei pidä uskoa sitä. Meidän siis täytyy myös olla kiinnostuneita maksumäärärahoista. Olen pitkälti yhtä mieltä siitä, että prioriteettien tulisi olla yksi aassa ulkopolitiikassa, jossa rahoitusta on valottava aimalle tasolle. Meillä on myöskin ITERin ongelma, johon vielä palaamme. Ja sitten on tämä outo asia, joka liittyy maatalouteen, joka, jossa käytetään selvi, tilien selvittämistä säästöjen aikaansaamiseksi. Mutta jos tällaista säästöjä halutaan tehdä neuvostossa, niin se on ihan hyvä asia, mutta ehkä hiukan älykkäämmällä tavalla kuin tässä on esitetty. Jotkut minun ryhmästäni haluaisivat tehdä kokeilun, eli tehdä lisää leikkauksia rakennerahastoihin. En tiedä, pystymmekö me saamaan koko ryhmämme tämän taakse. Emmekä ole varmoja siitä, saammeko tietenkään koko parlamentin tämän taakse. Mutta argumenttina on se, että ensinnäkin sitoumuksissa meillä on valtava kasauma sitoutuneita eh, varoja, jotka on laitettu näihin rakennerahastoihin, ja me haluaisimme, että rakennerahastositoumuksia saataisiin pois, koska haluaisimme myöskin selvityksiä neuvostolta, anteeksi, komissiolta siitä, miten komissio aikoo käsitellä tätä sumaa. Meillä on 200 miljardia euroa sitoumuksissa. Mitä näille tapahtuu? Tullaanko jotkin näistä vapauttamaan? Mitä näille tapahtuu? Sitten maksumäärärahoista. Me olemme tilanteessa, jossa eräät jäsenvaltiot eivät pysty toteuttamaan hankkeita rakennerahaston ohjelmien puitteissa, koska niillä on kotimaassa julkisessa taloudessa ongelmia. Ja se, mitä on maksumäärärahoissa budjetissa, on arvio siitä, mitä Se Olemme toistuvasti nähneet, että arvio on liian korkea. Joten jos teemme leikkauksia maksumäärärahoihin, tämä kenties on oikea paikka. Mutta missään tapauksessa yksi aassa, ei missään tapauksessa otsakkeessa neljä, eikä ehdottomasti meidän pitäisi olla todella varovaisia otsakkeen kolme osalta. Kiitos. Elga Kiitoksia sitten Trypel. Thank you, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Aloitan näistä neljästä Jöranin antamasta mahdollisuudesta. Meidän pitäisi niistä kaikista keskustella, vaikka emme nyt tätä neljättä valitsisikaan. Mielestäni meidän ei pitäisi näistä kaikista kuitenkaan keskustella. Meidän pitäisi varata enemmän aikaa siihen, että todellisesta strategiastamme keskustelemme, sillä jos me hyväksymme neuvoston ehdotukset, olisi tämä hyvin outoa siihen nähden, mitä me olemme tähän mennessä tehneet komission suhteen ja muutenkin. Siksi minusta tämä ei olisi mikään mahdollisuus, emmekä, enkä haluaisi, että siitä syvällisesti keskusteltaisiin. Sitten yksi mahdollisuus, tämä neljäs vaihtoehto, mielestäni tämä on kaikkein paras tapa toimia, sillä mielestäni neuvoston ehdotus meille – Tämä lisä, joka on inflaation tason, tasoinen, se on hyvin tiukka. Se keskittyy työllisyyteen ja se, mitä he haluavat, on parempi hallinto. Ja tässä kyseessä on hyvä varojen hoito. Ja tietenkin he haluavat säästöjä ja heillä on yksi vahva argumentti, suosittu argumentti, meidän täytyy leikata, tehdä leikkauksia ja säästöjä jäsenvaltioissa joten Euroopan unionin täytyy tehdä omalla tasollaan samoin. Ja tämä on hyvin vahva argumentti ja meidän täytyy siihen vastata. Se on mielestäni meidän päätyömme. Minulla oli Saksan suurlähettiläiden kanssa kokous Berliinissä ja siellä oli puolalainen, unkarilainen, britti ja ranskalainen edustaja läsnä ja tuolla oli hyvin selkeää tuossa tilanteessa se, mitä neuvostossa tapahtuu. Siellä on hyvin eurokriittisiä äänenpainoja. He haluavat parempaa hallintoa toisaalta ja sitten samaan aikaan sanovat, että haluavat säilyttää brittien helpotuksen, mutta kuitenkin täytyy toimia järkevästi mutta kansallisella tasolla he haluavat säilyttää kaiken sellaisena kuin se on. He ajavat vain omia itsekäitä kansallisia etujaan. Tämä on poliittinen tilanne ja ongelma, jossa me nyt olemme. Eli kysymys on se, mitä voisimme tehdä. Kuten jo sanottu, äh, meillä on sisäisiä konflikteja, meidän täytyy pyrkiä hyötymään niistä. Meillä on nettomaksajia ja hyötyviä maita. Ja tietenkin tässä on eturistiriita näiden kahden leirin välillä. Ja aina kysymyksessä on parlamentin enemmistö se, tukeeko se tiettyjä intressejä tietyissä konflikteissa ja siksi nämä hyötyvät maat ovat aina voittaneet, vaikka se ei ollut meidän voittomme. Seuraava asia, mitä meidän pitäisi tehdä mielestäni, on se, että teemme selväksi poliittisella tasolla sen, mikä yhteinen eurooppalainen intressi on kilpailukyvyn, työpaikkojen, investointien saavuttamiseksi ja sen eteen, että voisimme Eurooppa 2020 strategiaa toteuttaa. Sen pitäisi hyvin yleisesti olla neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa yhteinen päämäärä. Me olemme jo siitä päättäneet yhdessä ja kysymyksessä nyt on se, haluavatko he todellakin näitä politiikkoja toteuttaa ja investoida. Siksi yleisesti Jöranin lähestymistapaa tuen kyseessä on siis kestävät, toimivat investoinnit energiaan, verkostoihin, koulutukseen, eli kaikkiin näihin asioihin, jotka ovat uuden kilpailukyvyn otsikon alla Eurooppa 2020 strategiassa. Ja sitten toisaalta on totta, että mitä tulee ulkopolitiikkaan, erityisesti naapurustomaihin ja uusien demokraattisten liikkeiden tukemiseen, tämä on yhteinen eurooppalainen intressi. Tästä neuvosto on puhunut ja siksi meille, minun mielestäni ainut mahdollisuus tässä on tuoda esiin, mitkä ovat yhteiset edut, kuinka Eurooppa voi euron kriisistä toipua. Ja kyllä tietyllä tavalla meidän täytyy turvautua säästöihin, leikkauksiin, mutta se ei ole ainut vastaus, kun tarkkaillaan Kreikkaa ja muita maita. Me tarvitsemme säästötoimia ja sitten selkeitä investointeja toisaalla. Tämä on meidän ainut poliittinen mahdollisuutemme. Ja toivon, että kansalaisetkin siihen tarttuvat, sillä investoinnit ja uusi kilpailukyky on heidänkin etujensa mukaista ja siksi meidän pitäisi tätä kohtaa korostaa. Kiitos. James Ellis. Kiitoksia, tämä oli hyvin selkeä. Sitten James Ellis. Uh, thank you very... Kiitoksia, Alan. Toisin kuin Jyrän Färm, en ole puhunut ryhmän jäsenten kanssa, eli tämä nyt on oma näkemykseni tässä keskustelussa. Tähän mennessä ryhmäni on katsonut, että meidän pitäisi jäädyttää näitä kuluja inflaation tasolle, eli suurin piirtein viime vuoden prosenttilukemien tasolle, mutta meidän pitäisi olla myöskin samalla linjalla kuin muut puhujat ja esittelijä ja Demarien edustaja Färm, koska minusta tuntuu, että kun nyt kansainvälisesti on vähän resursseja, paljon velkaa länsimaissa ja ilmeisesti vain Kiina pystyy rahoittamaan velkojamme ja se nyt ei vaikuta kestävältä ratkaisulta. Se, että kiinalaiset yhä enemmän ovat mukana politiikassamme ja taloudessamme. Eli meidän täytyy miettiä painopistealueita, mihin varoja halutaan sijoittaa. Ja tämä on järkevä lähestymistapa. Eli meidän täytyy arvioida, miten 2020 strategialla, kuten muutkin ovat sanoneet, Tämähän on kysymys, josta on sovittu, ja meidän pitäisi keskittyä ennen kaikkea siihen, että me puhutaan nyt, puhumme nyt työpaikoista ja kasvusta, eikä ole merkitystä, missä puolueryhmässä on, mutta suurimmat puolueet miettivät, miten talous saadaan käyntiin. Korot ovat hyvin alhaalla, joten meidän täytyy jollain tavalla löytää stimuluksia, joilla voimme tehdä aika muutoksia ja että ihmiset luottavat jälleen taloudelliseen tulevaisuuteen. Mutta kuten Färm voimme myöskin sanoa, että kun valitsemme näitä asioita, ne täytyy voida myöskin toteuttaa. On turha sijoittaa valtavia summia sitten huomata, että niitä ei voida toteuttaa, koska silloin ei ole käytetty tehokkaasti vähäisiä resursseja. Mutta sitten on toinen elementti, jota ei ole vielä tarkasteltu ja mitä Francesca mietinnössä oli, Eli missä voidaan tehdä säästöjä olemassa olevista budjettiotsakkeista ja en muista mikä kohta se nyt oli mietinnöstä tai mistä mietinnöstä se oli, mutta me täytyy katsoa, että missä säästöjä voidaan tehdä olemassa olemassa politiikassa. Kesällä esitin 60 kysymystä komissiolle ja tarkastelin alueita, joilla täytäntöönpano on ollut alle 90 prosenttia ja summat ovat olleet yli 10 miljoonaa. Viime vuoden budjetin osalta ja katsomme, miksi täytäntöpano on ollut heikkoa. Ja jos katsoo näitä eri kysymyksiä, loppusumma on yli kaksi miljardia ja niissä sen verran voitaisiin säästää ja mielestäni tämä olisi parempi kuin se, että neuvosto leikkauksia siellä täällä. Meidän pitää tehdä valikoiden säästöjä, ne pitää voida perustella, esimerkiksi että täytäntöpano on ollut heikkoa tietyssä budjettikohdassa. Ja siksi me esitämme tarkistuksia ja ehdotamme, että voisimme tehdä säästöjä ilman, että vaikutetaan täytäntöönpanopolitiikkaan, joka on meille kaikkein tärkeintä. Sitten parlamentin oma budjetti. Samanlainen lähestymistapa on tässä ja Färm sanoi, että meidän pitäisi tarkastella, missä voitaisiin tehdä säästöjä parlamentin budjetissa. Mielestäni parlamentin päivärahoja ei varmaan haluta leikata. No tietysti vaalien lähestyssä tilanne olisi vähän toinen, mutta katson kuitenkin, että jos halutaan pitää kiinni monikielisyydestä, se on ihan hyvä, mutta täytäntöönpano, kuten olen nyt huomannut tässä, eli me voimme pyytää esimerkiksi tulkkausta toisella puolta maailmaa, sitten ovat työryhmiin ja sitten parlamentti ei olekaan paikalla. Eli jollain tavalla pitäisi miettiä ja tulkkausjärjestelmää ja myöskin ehkä vähän käännösasioita. Jos katsotaan parlamentin budjettia tänään, noin 50 prosenttia parlamentin budjetista menee käännökseen ja tulkkaukseen, joko suoraan tai epäsuoraan. Eli ilman, että vaikutamme monikielisyyden periaatteisiin, voisimme säästää miljoonia. Merci James. Euh, nous restons... Kiitoksia James. Pysymme Isossa Britanniassa. Mutta nyt sitten demariryhmästä Vuomen. Kiitos puheenjohtaja. Halusin keskittyä pääasiassa muihin toimielimiin. Seuraan tästä, mitä herra Fernandes sanoi. Haluaisin kommentoida liberaalien että meidän pitäisi katsoa sitä, teemmekö leikkauksia maksumäärärahoihin rakennerahastossa. Uskoisin, että taloudellisesti ja poliittisesti se ei olisi kovinkaan viisasta. Taloudellisesti se olisi viisasta, koska tässä vaiheessa pitäisi pyrkiä laittamaan varaa rahoja työhön ja kasvuihin, työpaikkoihin ja kasvuihin kautta Euroopan. Ja paras tapa toimia tässä EU-tasolla on käyttää rahoja rakennerahastossa. Poliittisesti se olisi viisasta, koska useimmissa yhteisöissä näkyvin osa EUta ovat rakennerahastohankkeet, nämä siniset liput, jotka usein on nähtävissä eh, hankeilmoitusten yhteydessä, joten olisi poliittisesti virhe toimia tällä tavoin. Mitä tulee toimi, muihin toimielimiin, mitä herra Fernandes esittelijä on sanonut asiasta, ajatellen sitä, miten hän on käsitellyt, suhtautunut muiden toimielinten budjetteihin. Totta, neuvosto ehdottaa leikkausta hallinnollisiin budjetteihin lähes kaikissa toimielimissä lukuun ottamatta Euroopan parlamenttia johtuen kuuluisasta herrasmiesopimuksesta, joten tässä vaiheessa parlamentti, parlamentin budjetti kasvaa 2,3 prosenttia, jossa sovittiin puhemiehistössä vaikeiden keskustelujen jälkeen tänä vuonna. Mutta riittääkö meille tämä 2,3 prosentin kasvu? Kollegat kenties haluavat miettiä vielä sitä muita korotuksia, joita toimielimet ovat esittäneet omin hallillisiin budjetteihinsa. Esimerkiksi neuvosto on ehdottanut, että se se budjettia 5,4 prosentilla, ja komissio ehdottaa, että se lisäisi omaa budjettiaan vain 0,04 prosentilla. Joten minusta meidän pitäisi miettiä sitä, olisiko poliittisesti viisasta katsoa hiukan kohdistettuja säästöjä omassa budjetissamme rakennuksissa, energiassa. Tämä ei varmaankaan ole helppoa vaikeiden keskustelun jälkeen, jota käytiin puhemistossa aiemmin tänä vuonna, mutta meidän pitäisi pyrkiä ainakin löytämään jotakin kohdistettuja säästöjä ja varmasti resurssiryhmä voisi pyrkiä tekemään tästä asiasta ehdotuksia. Mitä tulee muihin toimielimiin? Kuten herra Fernandes sanoi, neuvosto on ehdottanut leikkauksia pääasiassa matkakustannuksiin, määräraho, matkamäärärahoihin ja käännöskustannuksiin neuvosto on tehnyt tekauksella, joka on 2,9 prosentista 0,04 prosenttiin. ja talous- sosiaalinen komitean osalta sillä on vielä heikompi, koska korotus ei 5 prosenttia, vaan leikkaus on 0,5 prosenttia sen budjettiin, mikä varmastikin tekee tilanteen vaikeaksi toimia – ja huolehtia peruspalveluista. Meidän pitäisi katsoa ainakin joitakin niistä budjetteja ja niitä voitaisiin saada aikaan tilanne, jossa nämä toimijat pystyvät toimimaan kunnolla. Pitäisi tehdä tarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että voisi olla pieni korotus heidän budjetteihinsa. Merci, cher collègue. Salvador Garriga. Kiitoksia sitten Garriga. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamissa puheenvuoroissa on ollut perusta, jolta pohjalta tehdään päätöksiä. Tämä on nyt toinen vuosi, jolloin sovelletaan Lissabonin sopimusta budjettikysymyksissä ja tiedämme, että tähän ei liittynyt poliittisia päätöksiä, vaan lokakuussa meidän täytyy mennä sitten suoraan sovitteluun. Eli meidän kantamme täytyy olla selviä ja realistisia. Ja meidän täytyy välttää ensinnäkin yksipuolinen julistus neuvostolta, jossa sitten puhutaan maksusitoumuksista niin, että niitä ei enää pysty muuttamaan jälkeenpäin. Näinhän kävi viime vuonna. Ja myöskin tiesimme, että vuonna 2012 on, se on pahin vuosi jäsenvaltioiden rahoituksen osalta, koska sinä vuonna budjettien kiristykset kansallisella tasolla ikävä kyllä näkyvät myöskin yhteisön budjetissa – Toisaalta on aika merkillistä se, miten neuvosto on tulkinnut sitä, että maksutomuusmäärärahat olisivat alemmalla tasolla kuin maksut. Eli he eivät ole kiinnostuneet siitä, käytetäänkö maksamattomia sitoumuksia vai ei, vaan he ovat tulkenneet asiaa kansallisen tilanteen mukaisesti. Meillä ei ole mitään riippumatonta omien varojen järjestelmää toimielimissä, eli neuvoston päätös sitten viime kädessä maksujen osalta tulee vallitsemaan. Toisaalta meillä ei ole käytännössä uusia varoja ja aika hankalaa olisi myöskään käyttää joustovälinettä. Ehkä nyt ensimmäistä kertaa joudumme budjettivaliokunnassa miettimään budjetin painopistealueita ja tekemään valintoja. Ja poliittiset ryhmät joutuvat sopimaan asioista, jotta painopistealueet johtavat siihen, että joudumme luopumaan tietyistä hankkeista, jotka tähän mennessä ovat olleet tärkeitä. Tällä tavalla voimme pitää kiinni tietyistä hankkeista, jotka ovat keskeisiä meille. Logisesti näiden lippulaivahankkeiden osalta 2020 strategian, 2020 strategian liittyen. Ja kaikilla poliittisilla ryhmillä on omia painopistealueita. Ja mielestäni niitä täytyy katsoa vähän poliittisemmin kuin muina vuosina. On selvää, että tänä vuonna ei tule riittävästi varoja, jotta voisimme toteuttaa kaikki parlamentin prioriteetit. Ja Euroopan, budjetin, Euroopan parlamentin budjetti on samantyyppisessä tilanteessa. Muissa toimielimissä tehdään leik- hyvinkin rajuja leikkauksia ja alle inflaatiotason, ja me mietimme budjetin kasvattamista. Meidän toimintamme tarvitsee budjetin, ja lisäys olisi vain runsaa 2 prosenttia, mutta mutta en usko, että tämä ei kuitenkaan riitä kansalaisille eikä myöskään muille toimielimille eikä myöskään meille itsellemme. Eli meidän täytyy tehdä lisäleikkauksia, koska tämä on nyt kaikkein pahin rahoitusnäkymien vuosi. Ja meidän täytyy mahdollisesti supistaa tiettyjä toiminnan alojamme. Ja pyytäisin, että esittelijät pohtisivat vielä näitä painopistealueita ja miettisivät, vähän voimakkaampia leikkauksia, joiden avulla voisimme neuvotella paremmin budjetista toisten toimielinten kanssa. Kiitoksia sitten vielä viimeiseksi Abad. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yhdyn kaikkeen siihen, mitä tähän mennessä on sanottu. Tällaisella hyvin vaikealla hetkellä, vaikea sanoa, antaako Euroopan unionin budjetti meille mahdollisuuden luoda lisäarvoa eri ohjelmissa. Ja meidän pitää todellakin, kuten tässä Lavia sanoi, tiettyihin prioriteetteihin mahdollisimman paljon keskittyä. Olen pahoillani siitä, että tiettyjä leikkauksia on tehty esimerkiksi Frontexissa, mutta myöskin kaikissa, mitä tulee esimerkiksi avaruusohjelmiin tai tiettyihin virastoihin. En muista, kuka niistä puhui, mutta nyt kriisin aikaan tällaiset virastot, jotka liittyvät esimerkiksi markkinoihin, niiltä on leikattu varoja. Tämä on hyvin valitettavaa. Meidän pitäisi kaikkien poliittisten ryhmien keskittyä prioriteetteihin ja pyrkiä parantamaan tilannetta hiukan. Tietenkin meidän valiokuntamme täytyy tässä tehdä oma osansa työstä. Yksinkertaisesti muutama sana nyt asiasta, joka liittyy meihin suoraan, mutta meidän pitäisi tätä budjettia käyttää, jotta voisimme tehdä painostusta. Olemme kuulleet jäsenmaissa tästä kaikkein haavoittuvampien kansalaisten ohjelmasta ja meillä on oikeus perusta tälle ohjelmalle ja meidän pitäisi budjetti välineitä käyttää, että voisimme painostaa jonkin verran tiettyjä jäsenmaita tai tiettyjä toimielimiä, että voisimme löytää ratkaisun tähän tilanteeseen. Minä omassa maassani olen nähnyt suuria vaikutuksia ja tämä on todellakin nyt kriisin aikaan huonontanut Euroopan unionin kuvaa. Meidän pitää tasapainoinen lähestymistapa löytää. Viime vuonna olin yksi niistä, jotka halusivat ehdottomasti välttää sitä, että emme nosta parlamentin budjettia liikaa, ettei meitä siitä moitittaisi, mutta meidän ei pidä myöskään päinvastaiseen liioitteluun mennä. Meidän pitää löytää tässä tasapaino. Kuten eräs puhujista sanoi, meidän pitää budjetin kaikkiin tärkeimmät asiat ottaa esiin. Ja esimerkiksi parlamentissa käännös kulut ovat hyvin tärkeitä. Jos me emme halua tässä uhata monikielisyyttä, meidän täytyy muuttaa sitä tapaa, jolla me käännös- ja tulkkauspalveluja käytämme yksinkertaisesti, koska me tiistaille ja keskiviikolle keskitämme kokouksia. Meidän täytyy tehdä nyt taloudellisten syiden vuoksi muutoksen niin, että maanantaista perjantaihin asti olisi kokouksia. Ja tämä olisi symbolinen ele, se olisi hyvin tärkeää. Meidän ei tällä hetkellä pidä tätä keskustelua avata uudelleen ja tässä omaa tilannettamme uhata, mitä tulee parlamentin tilaan. Meidän täytyy tehdä ponnisteluja läpinäkyvyyden vuoksi, mutta myöskin parlamentin roolin vahvistamisen vuoksi Tällä tarkoitan sitä, että on hyvin tärkeää, kuten Salvadorkin tässä mainitsi, on hyvin vaikeaa tällä hetkellä näitä keskusteluja hoitaa, jos meillä ei ole päätettyjä alueita. Mielestäni omien varojen kysymys on kaikkein tärkein kysymys tällä hetkellä. Niin kauan kuin se on ratkaistu, me olemme aina tässä samassa ongelmassa, mitä tulee eri toimielinten kanssa käytäviin neuvotteluihin. Kiitoksia kollegat. Me keskustelemme vielä tästä tärkeästä kysymyksestä. Ja huomasin, että eri kannat ovat hyvin läheisiä ja myöskin eri ryhmien kannat ovat lähellä toisiaan. Nyt tilanne on vielä vakavampi kuin viime vuonna, koska neuvostossa on kaksi maata, jonka tilanne on hankala. Siellä on valtavia budjettiongelmia ja näitä maita täytyy tukea EUn ja muiden jäsenvaltioiden taholta, eikä voida pyytää, että ne lisäävät maksuja Euroopan tasolle. Ja sitten on maita, jotka joutuvat kansallisesta budjettista rahoittamaan – apua apua tarvitseville maille. Ja näiden maiden täytyy ratifioida kansallisessa parlamentissa, kun kyse on siis euroalueen maista, liittyen tähän apuun, jota annetaan apua tarvitseville maille. Ja monissa maissa on nähty, millaisia poliittisia sisäisiä ongelmia tämä aiheuttaa. Eli ymmärrämme, että neuvoston tilanne on vielä hankalampi kuin viime vuonna. Samalla voin huomata, että se, mistä Jörän puhui vaihtoehtona neljä, se on hyvin paljon tukea saava ehdotus. Oli sitten taso mikä hyvänsä maksujen ja sitoumusten osalta. Meidän täytyy merkitä lisäarvoa ja keskittyä tiettyihin painopistealueisiin johdonmukaisesti niiden tarpeiden kanssa – joiden avulla päästään jälleen kilpailukyvyn ja kasvun tielle unionissa ja kuitenkin pidetään kiinni budjettikurista. Tämä on tietysti tämä ongelma ja noidan kehä, joka meidän täytyy ratkaista. Monet puhujat ovat valmiita tekemään lisäponnisteluita parlamentin oman talousarvion osalta. Ja huomauttaisin, että olen pyytänyt varapuhemiehen pitellään. Hän vastaa puhemiehistössä budjetista ja hän esittelee puhemiehistön viimeisimmät ehdotukset sen jälkeen, kun neuvostossa on äänestetty ja sitten valmistelemme Kroatian liittymistä EU-hun. Sitten vielä yksi pieni hauska huomautus. Neuvostossa on yksi taikaluku 2,91 prosenttia. Viimeksi tämä koski maksuja ja nyt tämä koskee sitoumuksia tänä vuonna. No, totuushan on, että neuvosto haluaa rajoittaa maksut inflaatiotasolle 2,0 prosenttiin. Näin komissio on todennut tällä hetkellä ja varmaan se on oikeasti hiukan korkeampi. No niin, nyt ehdottaisin, että esitelty ovat nyt kuulleet, mitä on sanottu, ja meillä on nyt vähän aika vähissä. Enkä ala heille uudelleen puheenvuoroille, että he tätä välttämättä halua. Eli muistuttaisin, että määräajat 8. syyskuuta, eli siis tänään puolelta päivin, parlamentin valiokunnilla on tarkistusten jättämisen määräaika poliittisilla ryhmillä – on määräaika tarkistusten jättämiselle 15. syyskuuta ensi viikolla. Ja äänestys, siis puhumme uudelleen budjetista 22. syyskuuta ja sitten meillä on 4., 5. ja 6. lokakuuta on suuri äänestysviikko. No niin, kiitoksia. Sitten voimme siirtyä kohtaan kohtaan viisi esityslistalla. Ei hetkinen, ei. Tästähän jo puhuttiin. Eli nyt siirrymme kohtaan kuusi. Eli lisätalousarvioesitys numero viisi vuoden 2011 yleiseen talousarvioon. Ennen kuin Helga saa puheenvuoron, voisin kertoa valiokunnalle, että kesän aikana komissio ja neuvosto tekevät meille ehdotuksen, että vauhdittaisimme tätä tarkasteluprosenttia neljännen lisätalousarvioesityksen osalta. Ja sen jälkeen, kun otimme yhteyttä koordinaattoreihin ja koordinaattorien sovittua asiasta, annoin vihreää valoa budjettivaliokunnan nimissä, mikäli tämän hyväksytte siis tietysti, koska kyse on lisävaroista, joita annetaan Frontexille. Senhän on nyt hoidettava tiettyjä seuraamuksia arabikeväästä. Eli nyt on kiireellinen tilanne. Ja näissä olosuhteissa normaalisti aikataulu pitää muuttaa seuraavasti 13. syyskuuta. Neljäs lisätalousarvioesitys hyväksytään ilman muutoksia neuvoston suunnalta. 14. syyskuuta puolelta päivin on tarkistus jättämisen määräaika budjettivaliokunnan osalta. 22. syyskuuta me äänestämme budjettivaliokunnassa ja hyväksymme sitten täysistunnossa syyskuun toisessa täysistunnossa. Eli tämä edellyttää, että me ponnistelemme, jotta nämä tarkistukset pitäisi jättää ainoastaan englanniksi. No jos ranskalainen nyt tekee tarkistuksen, niin Tämä on aikamoinen uhraus, joka meidän on oltava valmiit tekemään. Eli lisätalousarvioitus 5. Helka, ole hyvä. Kiitos. Lisätalousarvioitus numero 5 koskee minotaulukon muuttamista Euroopan tietosuojavaltuutetun osalta, myöskin EEAS. On pyydetty sitä, että AD14-virka muutettaisiin AD15-viraksi meillä on velvoite, joka sisältyy henkilöstösääntöön, jonka mukaan jonka tämän palkkoluokan korottaminen on perusteltua, mutta kuitenkin rahoitusasetuksen mukaan komissio voi tehdä lisätalousarvioesityksen, jos on poik- väistämättömiä tai ennalta näkemättömiä olosuhteita – ja minun mielestäni ei ole mitään syytä välittömästi siirtyä tähän palkkoluokan korottamiseen. Se on tehtävissä vuoden 2012 budjetin puitteissa, joten tästä syystä uskon, että meidän ei pitäisi hyväksyä sitä, että tässä vaiheessa muutettaisiin tätä organigrammia ajatellen sitä, että minun mielestäni te pitäisi käyttää pieniin muutoksiin lisätalousarvioesitysmenettelyä. Miten sitä tulee EEAS-osaan? EEAS haluaisi muuttaa 14 määräaikaista virkaa pysyviksi viroiksi. Perustelu tälle on se, että 2010 tehtiin päätös neuvostossa, jonka mukaan EEAS saavutettuaan täyden ö, toimintakykynsä sen tulisi saada pysyviä virkoja ulkoasianhallinto haluaisi muuttaa palkkaluokkia hyvin suuressa osassa virkoja. Perustelu, joka tälle on estetty, on pohjimmiltaan se, että on ollut mahdotonta ennustaa uusien värvättävien henkilöiden palkkaluokkia silloin, kun luotiin organeviin viime vuonna. Ja tämä on ongelma, joka liittyy uuden toimielimen luomiseen. Sen tulkaisen pitäisi myöskin saada aikaan ylennyksiä varten oma suunnitelmansa. However, no new ta, tarvita, ei tarvita Joka tapauksessa korotus on sisältetty jo budjettiesitykseen vuodelle 2012. Tämän pyynnön osalta olen esittänyt epäilyksen jo edellisessä kokouksessa, koska on selkeä epätasapaino alempien ja ylempien palkkaluokkien välillä ulkoasianhallinnossa – Tämä on noussut esille myöskin ulkoasianvalikunnassa, samoin kuin äh, vuoden 2012 budjettia koskevissa keskusteluissa. Näyttäisi oudolta, jos budjettissa, joka on hyväksytty tällaisena lisätalousarviona, ja mikä tämän pohjalta sitten AFET ulkoasianhallinto päättäisi vähentää korkean palkkoluokan virkoja äh, ulkoasianhallinnon organigrammista. Meitä täytyy odottaa myöskin neuvoston kantaa, joka tullaan hyväksymään 12. syyskuuta, eli ensi maanantaina kehottaisin, että lähetyttäisiin asiaa ainakin kriittisesti ulkoasianhallinnon osalta. Listaturvallisuus numero 5 on myöskin mahdollisuus pyytää avoimuutta lisää ulkosuhdehallinnon henkilöstöpolitiikkaan. Euh, Kiitoksia. Kaksi lyhyttä puheenvuoropyyntöä. Meillä on aika paljon asioita vielä esityslistalla, eli Fernandes. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Halusin sanoa, että yhdyn näihin epäilyksiin, joita Elga Trypö tässä esitti tämän kysymyksen suhteen. Ja haluaisin myöskin onnitella häntä työstä, jota hän on tehnyt. Se on osoittautunut tarpeelliseksi, on osoittautunut tarpeelliseksi tehdä tarkistuksia tässä tilanteessa. Meillä on suhteettoman suurta hierarkiaa verrattuna muihin toimielimiin AD 14, 15 ja 16 luokan virkamiehiä on enemmän kuin muissa toimielimissä ja EEAS on hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat näissä korkeissa viroissa verrattuna muihin toimielimiin näissä AD 14-15 luokan viroissa on enemmän ihmisiä prosentuaalisesti kuin muissa toimielimissä. Et on hyvin tärkeää ymmärtää tämä tilanne ja pohtia, onko se perusteltu. Muutoin voimme joutua tilanteeseen, jossa EEAS kohdellaan toisin kuin muita, enkä näe sille mitään syytä. Kiitokset Von. Uh, I also... Kiitoksia. Minäkin puhun ihan lyhyesti näistä kahdesta asiasta. Ensinnäkin tietosuojavaltuutettu. Kun ensin katsoin tätä, en ajatellut, että tässä olisi mitään ongelmia, koska tähän liittyy ainoastaan yksi virka, mutta ymmärrän kyllä sen, mitä esittelijä sanoo, ja ehkä tämä ei ole oikea tapa edetä. Eli meidän ei tarvitse ratifioida tätä nyt tällä hetkellä. Sitten ulkosuhde hallinto ja sen perustamissuunnitelma. Meillä on hiukan aikaa vielä ja voimme valita esittelijän ja haluaisimme tästä lisätietoja ja erityisesti lisätietoja rekrytointimenettelystä, joka käynnistetään. Merci. Je vous remercie, donc nous avons entendu la position notre... No niin, kuulimme esittelijän kannan ja muita puhujia. Neuvosto ilmoittaa kantansa 12. syyskuuta ja sen jälkeen sitten katsomme, miten toimimme komission ehdotuksen suhteen. Lisät talousarvioesityksestä numero 5. No niin, hyvät kollegat, nyt voisimme siirtyä Materan kohtiin, eli 14-20. Tässä on tiettyjä hankkeita, jotka liittyvät globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kollegoilla esitellä neljä uutta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottopyyntöä. Ensimmäinen tulee Portugalista Tämä koskee 60, lähes 80 työntekijää, jotka on irtisanottu Santa Maria Feirassa. He ovat toimivat kenkäalalla, joka on kärsinyt nyt talouskriisistä. Ja kyseessä on yksi, noin 1,4 miljoonaa. Toinen pyyntö tulee Tanskasta ja koskee Midjyllantia ja koskee 325 irtisanottua kuudesta yrityksestä, jotka toimivat mekaanisella alalla, erityisesti tuuliturbiinien valmistusalalla. Kyse on noin 395 miljoonasta. Kolmas pyyntö. Lähellä 800 työntekijää Arensbergistä ja Dünsseldorfista autoteollisuuden alalta irtisanottuja Vuonna 2009 autojen myynti vähentyi voimakkaasti ja muistuttaisin kollegoille, että sen lisäksi, että annetaan tukea irtisanottuille, kun kyse on globalisaatiosta aiheutuvista irtisanomisista, mutta tämä koskee myöskin tapauksia, kun syyt eivät liity tämänhetkiseen talouskriisiin. Eli Arnsbergin ja Düsseldorfin osalta kyse noin runsaat 4 miljoonaa. Sitten Ranskasta vielä yksi pyyntö, ja se on yksi merkittävimpiä apuja, joita globalisaatiorahastosta on annettu, koska tässä tapauksessa tämä koskee työntekijöitä Hönolta, 3582 työntekijää on tässä mukana ja summa, jota on pyydetty EUlta 24,493 miljoonaa euroa. Tietysti tarkistuksen on määräaikaan tänään kello 15 ja äänestysvaliokunnassa on 22. syyskuuta ja sitten täysistunnossa, jos kaikki menee hyvin, Asia on käsiteltävänä syyskuun toisessa täysistunnossa. No niin, tässä oli kaikki ja haluaisin tietää, voimmeko äänestää vai katsoko puheenjohtaja, että meidän pitäisi tarkastella pyyntöjä, jotka tulevat Hollannista, Alankomaista, niitä on neljä. Eli äänestämmekö myöskin niistä? Kiitoksia voi, minusta me voimme kyllä äänestää näistä. Nämä uudet pyynnöt, jotka Matera nyt esitteli, onko niihin jotain puheenvuoropyyntöjä? Sieltä, olkaa hyvä. Simplement euh, indiquer à Madame le Haluaisin yksinkertaisesti esittelijälle sanoa, että työllisyysvaliokunnassa on esitetty tarkistuksia tähän Renaultin pyyntöön. Haluaisin korostaa, että se on kaikkein tärkeimpiä apupyyntöjä, joita on tehty, ja se on kaikkein pitkäaikaisimpia. Ja se on kaksi vuotta ollut jo voimassa. Ja tämä koskettaa siis 887 työntekijää ja erityisesti eräät näistä eivät ole pyytäneet apua siksi, että he ovat voineet vapaaehtoista eläkkeelle lähtöä käyttää ja myöskin koska eräät näistä työntekijöistä ovat sellaisessa tilanteessa, että he, heillä on 18 kuukautta työaikaa eläkeikään jäljellä ja he eivät olleet saaneet siis näitä tukia. Tämä tilanne on erittäin monimutkainen. Me halunneet tätä globalisaatorahaston tukitoimia asettaa kyseenalaiseksi, mutta halusimme eräitä huomautuksia näihin tilanteisiin liittyen tehdä. Hello. Kiitoksia. Eli ehdottaisin, että äänestämme näistä neljästä Hollannin tapauksesta, joista on jo keskusteltu. Ja vaikka tietyt kollegat, hollantilaiset kollegat nyt eivät ole paikalla, yleensä ovat aktiivisempia tässä valiokunnassa, Eli täällä on nyt tarkistuksia, jotka liittyvät kaikkiin kohtiin. Onko teillä äänestyslista? Eli voimmeko äänestää? Johdat osakappale A, tarkistus 1. Esittele puolta, äänet puolesta. Vastaan. Ahaa, nyt täytyy laskea. Eli äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Suuret ryhmät. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme. Esittelee vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Enemmän, enemmistö, eli hylätty. Tarkistus neljä. Esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan. hylätty. Tarkistus 6. Esittelee vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7. Esittelee vastustaa äänet puolesta. vastaan. Eli hyväksytty. Kiitoksia. Niin sitten vielä loppuäänestys. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Kiitoksia. Mietintö on siis hyväksytty, eli onnittelut esittelijälle. Ja sitten ehdotan, että äänestämme yhtenä ryhmänä näistä, näihin liittyvistä siirroista. Eli 14, 13, 14, 15 ja 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama tulos, eli onnittelut esittelijälle ja virallisesti ilmoitamme tästä hollantilaisille kollegoille äänestyksen tuloksesta. Varmasti he ovat tästä kiitollisia. Ja ilmoit- osoittavat sitten, kun kyse on muista unionin jäsenmaista. Sitten voimme palata kohtiin 78 esityslistalla. monivuotinen rahoituskehys 2014-2020. Palaamme näihin muihin äänestyksiin myöhemmin. Varmaankin voimme aika nopeasti käsitellä tämän kohdan, koska en nyt halua avata ihan sisältöön liittyvää keskustelua. Eli kyse on vain tiedosta tässä vaiheessa. Tehän tiedätte, että parlamentin tiukkuuden ansiosta, alkaen puhemies Busekista ja tietysti budjettivaliokunnasta, vuoden 2011 budjettineuvotteluissa muun muassa saimme läpi sen, että puheenjohtajavaltiot neuvostossa hyväksyvät sen, että otetaan käyttöön, käyttöön menettely, jonka avulla voidaan todella keskustella ja neuvotella jatkuvasti rahoitusnäkymistä koko siinä aikana, kun neuvostossa käsitellään rahoitusnäkymiä. Ja tämä on suuri muutos, kun verrataan aikaisempaan tilanteeseen. Puheenjohtajavaltio Puola on jopa kutsunut valtuuskunnan budjettivaliokunnasta osallistumaan epämuodolliseen kokoukseen yleisten asioiden neuvostossa. Ja siellähän keskustellaan nyt rahoitusnäkymistä. Eli neljä kollegaa menivät sinne ja he olivat mukana tässä keskustelussa ministerien rinnalla. Ja kiitän heitä siitä, että he laativat kirjallisen yhteenvedon, joka jaetaan tänään vielä kaikille budjettivaliokunnan jäsenille. Varsinaiset neuvottelut alkavat ensi maanantaina. Se on silloin muodollinen yleisten asioiden neuvoston kokous. Ja tämän erityismenettelyn mukaisesti sitä ennen ja sen jälkeen on neuvoston valtuuskunnan kokous, jossa on kolme ministeriä, puheenjohtaja Trio ja parlamentin valtuuskunta. Eli ennen kuin yleisten asioiden neuvosto tarkastelee tätä kohtaa, neuvoston valtuuskunta tapaa parlamentin valtuuskunnan. Ja tämän jälkeen, välittömästi tämän jälkeen, Neuvoston sama valtuuskunta, eli tämä trio Puola, Tanska ja Kypros, tulevat sitten tapaamaan parlamentin valtuuskuntaa. Näin ollen parlamentti määrittelee oman valtuuskuntansa kokoonpanon, ja tämä päätös kuuluu puheenjohtajakokoukselle – ja tämä johtuu siitä, että poliittisessa sopimuksessa viime vuoden lopulta neuvoston kanssa siinä on määritelty, että säännöllisesti budjettiongelmat ja erityisesti rahoitusnäkymien neuvottelun seuranta liittyy valvontaan, jossa tapaavat neuvoston puheenjohtaja, parlamentin puhemies ja komission puheenjohtaja. Kolme neljä kokousta on jo pidetty vähän epämuodollisesti, ennen kuin sitten muodollisesti aloitetaan, aloitetaan neuvottelut. Eli ryhmien puheenjohtajat ja parlamentin puhemies katsovat, että heidän tehtävänsä on määritellä parlamentin valtuuskunnan kokoonpano. Puheenjohtajat eivät ole sopineet vielä lopullisesti kokoonpanosta, ja he päättivät väliaikaisesta kokoonpanosta, jota sovelletaan siis maanantaista lähtien, mutta ainoastaan maanantaina. Seuraavan kokouksen sitten sitä seuraavalla viikolla tehdään sitten lopullinen päätös valtuuskunnan kokoonpanosta. Tämä on aika kiireinen asia, koska yleisten asioiden neuvosto kokoontuu joka kuukausi ja seuraava kokous on sitten lokakuussa. Eli puheenjohtajakokous on päättänyt, että parlamentin valtuuskunnassa ensi maanantaina on budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Sitten Jutta Haukon siellä ja sitten pääesittelijä eli Böge. Eli toimimme tällä tavalla. Lisään vielä, että samanaikaisesti kun neuvotellaan rahoitusnäkymistä, parlamentin ehdotuksesta, ja tämä on merkittävä suure valiokunnalle, siellähän toimii Garriga. Puheenjohtajavaltio Puola on suostunut järjestämään konferenssin ja tämä on ensimmäinen lajiaan. Niitä pitää sitten tulla muitakin myöhemmin. Liittyen Euroopan rahoitus- ja budjettikysymyksiin, se olisi julkinen ja avoin ei pelkästään Euroopan toimielimille, vaan myöskin kaikille hallituksille ministeritasolla ja erityisesti kaikille kansallisille parlamenteille. Kutsuja on jo lähetetty 20.21. lokakuuta. Tämä järjestetään sitten Brysselissä. Meillä on jo alustava esityslista. Siellä kes- on keskusteluja Euroopan budjetista, sen tulevaisuudesta, tavasta, jolla se voi vaikuttaa kasvuun ja kilpailukykyyn EU:ssa ja sen rahoitukseen – ja sitten yksi asia, joka on meille tärkeä, ja Baltsani on myöskin paljon korostanut tätä vuoden 2012 budjetin painopistealueessa, eli tapa, jolla paremmin voidaan koordinoida kansallisten budjettien sisältöä ja yhteisön budjettia, jotta voitaisiin päästä 2020 tavoitteisiin ja palata kasvun ja kilpailukyvyn tielle. Meillä on tiettyjä päätöksiä tehtävänä. Eli valtuuskunnan täytyy miettiä valtuuskunnan avustajia, koska siellähän on 40 kansallisen parlamentin edustajaa. Siis kaksi per parlamentti. Siis ei kun on se enemmän. Siis kahdeksan 20, tai en minä tiedä, siis kaksi parlamentin jäsentä kustakin kansallisesta parlamentista. Näin otamme huomioon toisen kamarin olemassaolon tietyissä parlamenteissa ja myöskin otamme huomioon poliittiset tilanteet kussakin maassa. Jokaisesta maasta tulee suurimman puolueen edustaja ja sitten suurimman oppositiopuolueen edustaja. Eli puheenjohtajakokous sitten päättää parlamentin valtuuskunnan koosta ja kokoonpanosta. Ja meillä on ehdotuksia, meidän täytyy vielä keskustella niistä. Ja seuraavassa valiokunnan kokouksessa sitten ehdotamme, esityslistaa ja myöskin millaisia tuloksia odotamme ja millä tavalla seurataan tätä kokousta. Ja millä tavalla katsomme, että tämän konferenssin pitää liittyä rahoitusnäkymäneuvotteluihin ja miten se vaikuttaa siihen, että voimme parantaa tuloksia, mutta pitää välttää se, että tästä menettelystä tulee hankalampi, monimutkaisempi tai että konferenssi, jos järjestetään monta kertaa, korvaisikin neuvottelut. Eli tämä on uusi elementti. Me olemme tätä ehdottaneet ja meidän täytyy nyt keksiä jotain. Järkevintä on varmaan vielä työstää tätä asiaa ja tehdä ehdotuksia, joita sitten esittelemme tässä valiokunnassa ja sitten puheenjohtajakouksessa. Eli tämä on tilanne. Onko tässä vaiheessa jotain täydennettävää? No, Sopotin ystävämme tekivät tästä yhteenvedon. En tiedä, haluaako Alvaro puhua tästä hiukan. Just actually very, very... Kiitoksia hyvin lyhyesti. Kuten jo sanoitte, me teimme yhteenvedon, joka heijastaa meidän kokemuksemme Sopotissa kollegat ovat saaneet sen. Suurin osa heistä on vastannut siihen. Ja odotamme sen hyväksymistä tietyllä tavalla. Sitten voimme jakaa sen kaikille jäsenille. Eli näin me tulemme sitten valiokuntaa informoimaan omalta osaltani. Voin sanoa, että meidät otettiin lämpimästi vastaan meillä oli tunne, että Puola puheenjohtaja maana haluaa ottaa parlamentin mukaan Sagarika Jensen ja muut läsnä olleet vastasivat hyvin näihin eri meidän valiokuntien meidän ryhmien tiedosteluihin ja myöskin esittelijöille koskien niitä budjettikysymyksiä, joita meitä, meillä oli. On selvää, että me emme voi näitä omien varojen kysymyksiä irrottaa. Kyseessä ei ole vain tarve, on pakko keskustella molemmista kysymyksistä yhtä aikaa. Tässä puheenjohtajamaa ei voinut vielä vastata kysymykseen siitä, missä muodossa parlamentti tulee tähän työhön mukaan. Mitään päivämääriä ei vielä ole esitetty, mutta uskon, että te olette tässä jo Puolaan olleet yhteydessä, että tulette saamaan minun ja kollegoideni, mukana olleiden kollegoideni yhteenvedon. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa. No niin, kiitoksia. Eli etenemme tällä tavalla. Sitten siirrymme kohtaan kymmenen esityslistalla. Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma. Tästä on puhuttu jo kahteen kertaan. Tämä on siis Haglundin lausunto. Hän nyt ei ole paikalla, mutta Ann Jensen voi korvata hänet. Ja tästä on jo puhuttu, joten Ehkä olisi hyvä miettiä puhua kompromissitarkistuksesta, jota ollaan valmistelemassa. Eli An voi ehkä puhua tästä ja sitten keskustelemme siitä, koska muista asioista on jo puhuttu pitkään. An, ole hyvä. Yes, thank you. Kiitos. On joitakin muutoksia tekstiin, jotka on jaettu ja jotka heijastelevat herra Haglundin keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa ja ennen kaikkea herran Bögen kanssa. Tarkoituksena on huolehtia siitä, että teksti vastaa strategiaa, jonka haluaisimme esitellä. Strategia oli siis se, että me emme halua rahoittaa ITERiä seitsemännestä puiteohjelmasta. Miten tässä sitten voidaan edetä? Ensinnäkin me kenties löydämme rahat marginaalista. Se riippuu siitä, paljonko vuoden 2011 budjetissa on tähän. Ja toisaalta, jos tämä ei riitä, niin meidän pitäisi käyttää joustovälinettä varojen löytämiseen. Jotta tämä tehtäisiin selväksi, Karl Haglund tulee esittämään että leikataan ITERin budjettia sillä määrällä, joka otetaan seitsemännestä puiteohjelmasta. Kun tästä keskustellaan, haluaisinkin kysyä komissiolta. Me huomaamme, että ITERissä on viiveitä, jotka johtuvat Japanin maanjäristyksestä ja jotkin osat oli tarkoitus toimittaa laitoksesta, joka vahingoittui Japanissa. Ja haluaisin kuulla komissiolta, onko niin, että tämä tilanne merkitsisi sitä, että tulee muutoksia suunnitelmiin, jotka koskevat ITERin rahoitusta. Tämä saattaisi merkitä suunnitelmia aikatauluun. Tämä saattaisi merkitä sitä, että viime kädessä ITERistä tulee kalliimpi, mutta se voi merkitä myös sitä, että me voisimme tehdä säästöjä vuonna 2012 ja 2013. Haluaisin kuulla komissiolta tähän selitykset. Olekseni täsmällinen. On siis muutoksia perusteluihin, kerros juuri se mitä totesin. Tarkistuksista sanoisin, että on muutama muutos tarkistuksessa yksi on pieni muutos, josta teidän sanotaan, että tämä on Santaitse Johansan kappale kohdassa kolme on muutoksia lukuihin, joten todetaan, että otsakkeen yksi kattoa pitäisi korottaa 650 miljoonalla vuonna 2012 ja 190 miljoonalla vuonna 2013. Tämä heijastelisi juuri sitä, mikä kerroin teille, eli leikkausstrategia. Eli tässä todetaan se, että varojen tulisi tulla joustovälineistä. Otsakki, tarkistus neljä, mikä on hyvin tärkeää. Siellä todetaan, että teksti voitaisiin, joka tuota sanat voisin tulkita niin, että olemme sen puolesta, että olisi hallitusten välistä toimintaa. Tätä me tietenkään emme halua. Tekstiä pitäisi siis muuttaa niin, että sanottaisiin, että, että jäsenvaltioiden yksin pitäisi rahoittaa sekä sitä pitäisi rahoittaa EU-budjetista siihen muotoon, eli monivuotisen rahoitus, monivuotisen rahoitusnäkymien äh, katon ulkopuolelta, tämä siis Bögelle. Sitten tarkistuksesta kuusi, siinä on muutoksia, jotka liittyvät lukuihin. Jälleen me olemme saaneet lukuja, joissa maksimisumma puitoihmasta se saisi olla 2 miljardia 100 miljoonaa 270 000 kautta, joten voimme poi, viemme pois 460 eh, miljoonaa ja myöhemmin tekstissä fuusioenergiatutkimuksesta teemme samantyyppisiä leikkauksia, eli 119 miljoonaa sanan, miljardiksi 78 miljoonan sijasta. Ne ovat vaikeita asioita, mutta kaikki saavat tekstin. Pääasia on se, että kysymys on siitä, että tehdään nämä leikkaukset ja tällä turvataan se, että varoja ei viedä seitsemästä puitohjelmasta, vaan että ne pyritään löytämään muualta – esimerkiksi maatalousbudjetista 2011 käyttämättä jääneistä varoista tai joustovälineestä. Nämä siis ovat ne kaksi asiaa. Rahat täytyy löytää ei seitsemännestä puitohjelmasta ja toiseksi haluaisin kysyä komissiolta, onko muutoksia ohjelmasuunnittelussa ITERin yhteydessä. Kiitoksia. Eli keskustelemme yhdessä tästä kohdan 11 kanssa, jossa tarkastellaan komission ehdotusta liittyen monimuotoisiin rahoituskehyksiin tällä hetkellä ITERin rahoituksen osalta. Böge on esittelijä. Eli Haglund ja Reimer ovat tehneet yhteistyötä. Tietysti kannan pitää olla sama. ITER, sitä käsitellään Haglundin mietinnössä siinä on puhuttu tästä oikeusperustasta liittyen komission ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Ja sitten Raimer, onko sinulla jotain lisättävää? Ei, selvä. Mutta Von on pyytänyt puheenvuoron. Uh, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä ei ole täällä. Haluaisin kiittää häntä tästä mietinnöstä, mutta myös siitä, että hän on ollut mukana keskusteluissa varjoesittelijöiden kanssa. Ja tietenkin me tuemme tätä. Meidän pitäisi tarkistella FP7 tukemista. Me ymmärrämme, että sen rahoitus tänä vuonna on täysi, eli Kysymys tässä joka tapauksessa on se, löydämmekö lisärahoitusta, ellemme käytä seitsemättä puiteohjelmaa. Esimerkiksi tässä esittelijä on tehnyt ehdotuksen, en ole aivan varma, olen käsittänyt, että me olemme jo sopineet näistä luvuista ja siitä, kuinka ne tullaan maksamaan kattojen ulko puolelta tai Euroopan unionin budjetin ulkopuolelta löydettäviä varoja voitaisiin käyttää esimerkiksi jäsenmaihin turvautumalla, tai pitäisikö meidän pyytää, kuten esittelijä myöskin tässä ehdottaa, jousto mahdollisuuden käyttämistä. Tässä on muitakin mahdollisuuksia, esimerkiksi liikkumavarojen käyttämistä. Monia mahdollisuuksia on ja tällä hetkellä meidän pitäisi keskustella. Meidän ei pidä sanoa, että me halua seitsemältä puiteohjelmaa käyttää. Monia vaihtoehtoja sille on ja meidän pitäisi jatkaa keskustelua siltä pohjalta. Meidän pitäisi saada joitakin ehdotuksia tämän tekstin pohjalta tehtyä. Bien, Kiitoksia. Enää puheenvuoropyyntöjä ei ole. Aidekande Sabal, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin antaa tiedon, jonka sain herra Voganilta. Tässä valikunnassa on usean otteeseen puhuttu siitä, että, että emme hyväksy sitä, että puitoimasta rahoitettaisiin ITERiä. Haluaisin sitä komissiolle kysymyksiä liittyy seitsemännen puiteohjelman tarkoituksellisen toimeenpanoon. Mistä nämä varat tulevat vuonna 2011-2012, jotta voidaan rahoittaa ITERiä sitten? Ja komissio sanoi, että, että ei tulla, tullaan, tulla mahdollisesti saman äh, rahoitusta, joten, joten sanotaan että tilanne on vuonna 2011 rahoituksen maksimäärähän tilanne on vaikeampi kuin uskotaan, joten kaikissa kohdissa, jotka liittyvät seitsemänteen puiteohjelmaan, syy on se, että täytyy sanakaan yleistä avoimuutta ja siirtää suuri osa varojen käytöstä tämän vuoden loppuosalle, johon sisältyy tiettyjä riskejä. Kun ajatellaan vuoden 2012 budjettia, varojen koko tuonti merkitsee sitä, että, että ei ole on ongelmia, jotka liittyvät toimeenpanoon puitohjelmassa ja rahoja pitäisi käyttää siksi, että ei ole mahdollista käyttää, mutta kanta, joka meillä on, me emme halua, että leikataan eh, seitsemättä puiteohjelmaa, jotta voitaisiin rahoittaa ITER. Kiitoksia idea. I do share the position. Kyllä jaan tässä kannan, että ITERin ei pitäisi seitsemännestä puiteohjelmasta ottaa rahoja, mutta mielestäni on outoa, että otamme tästä joustovälineestä varoja, sillä sen varoille on paljon kiireellisempiä käyttötarkoituksia ja me vihreät emme ole tämän ITER-hankkeen kannalla. Euh, Todellakin, olipa tunne sitten mikä tahansa liittyen näihin projekteihin, joustovälineen käyttäminen tällaisen projektin rahoittamiseen vaikuttaisi melkolaiselta luovuudelta. Gäjä, olkaa hyvä. Ähm, ich unterstütze vollständig die, Tuen täysin sitä kantaa, että seitsemänten, seitsemäntä puheenjohtajaa pitäisi säästää, mitä tulee ITERin rahoitukseen. Minä olin onneksi mukana valiokunnassa, joka oli tutustumassa toimintaan. Ja oli yllättävää todeta, että optisimmat tukijatkin ovat puhuneet siitä, että vuonna 2050 ei voi olla tämän energian tuotantomuodon taloudellista hyödyntämistä, joten siihen asti pitää energiaongelmat ratkaista muulla tavoin. Ja tätä edistää myös tutkimuksen puitohjelma, joten juuri tästä syystä tätä rahoituslähdettä pitäisi säästää Anni Ensinille ja esittelijälle haluaisin sanoa yhden asian. Karavasissa saatamme todeta, että jäsenvaltiot ovat säästöjen osalta, jotka liittyvät tähän tutkimushankkeeseen, jokaisen säästetyn sentin osalta, sentin osalta pyrkineet samanaikaisesti säästöjä. Kaikenlaisiin keinoin he pyrkivät säästämään – Eh, koska nämä pala- säästetyt rahat palaavat takaisin jäsenvaltiolle, joten reservit, joita syntyy, voi syntyä itse hankkeesta itsessään, ja ne pitäisi myöskin säilyä hankkeen puitteissa. Ne ovat pieni, mutta tärkeä, ennen kaikkea symbolinen panos tämän hankkeen toteuttamiseksi. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia, Rauha Olmaja. Haluaisin vain sanoa, että voin tukea sitä, että seitsemättä tutkimuksen puitohjelmaa kauden lopussa. Totta kai siinä on enemmän rahoitustarpeita juuri siksi, että hankkeet viimeinkin ovat nyt käynnissä ja tätä kautta selkeästi on lisätarvetta varoille. Toisaalta meidän pitäisi pidättäytyä katsomasta, että ITER olisi erityishanke, että se ei ole mikään tutkimushanke. Se on tutkimushanke, se on pitkätähtäyksen tutkimushanke, jota me olemme halunneet, jota me olemme tukeneet. Ja minä katsoisin, että missään tapauksessa ei saa olla puhtaasti hallitusten välistä, sitä ei saa tulla puhtaasti hallitusten välistä asiaa, jossa esimerkiksi varoja käytetään maatalousbudjetista, jos niitä ei palauteta, jotka siis itse palaisivat takaisin muuten jäsenvaltiolle, jolloin valtiot itse asiassa eivät sunkaan budjetin kautta, vaan itse asiassa hallitusten välisen toiminnan kautta meidän valvontamme ulkopuolella, meidän mahdollisuuksemme ulkopuolella toisivat käyttöön uudestaan. Tämä ei ole asia, jota me voisimme budjetti-ihmisenä haluta. Toisaalta voi myöskin kuulla, että meidän täytyy ottaa tiukka kanta neuvotteluissa, että kuten hallitukset, meidänkin toisaalta täytyy sitten liikkua, kun on kysymys siitä, että saatetaan itse vakaalle pohjalle. Mikä minusta kuitenkin on myönteistä on se, mitä, mikä täällä on sanottu, olemme tehneet lukuisia kysymyksiä Kadarashissa ja olemme saaneet myönteisiä vastauksia, joten koko kysymysluettelo on saanut, siihen on saatu perusteellisia hyviä vastauksia, koska me valittimme sitä, että kysymys oli asiasta, joka oli hyvin eh, hämärä, josta ei ollut mahdollista selkeää tietoa. Nyt saimme hyviä kestäviä vastauksia. Näyttää siltä, että johdossa on tapahtunut tiettyä parantumista ja tiettyä johdonmukaisuutta. Ja minusta tämä on hyvä asia ja hanke voi olla menestyksekäs. Kiitoksia. Hyvä olemme kuulleet tässä esittelijän edustajaa ja komissio sitten, mutta täällä komission edustaja ei ollut hereillä he ovat pyytäneet lisää selvennyksiä mahdollisista Fukushiman tragedian seurauksista, mitä tulee Japanissa valmistettuihin tuotteisiin, Kaderashin keskuksen tuotteisiin. Onko mahdollisia riskejä siitä, että tämä aiheuttaa lisäkustannuksia tai viivästyksiä? Saisimmeko me tähän vastauksen? Kiitän siitä etukäteen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että mitä tulee aikatauluun tämän mietinnön suhteen, tarkistusten jättämisen määräpäivä on ensi viikolla 12. syyskuuta. Äänestämme 22. päivä. Sitten annamme Itralle lausunnon, joka äänestää 6. lokakuuta. Ja sitten olemme joko lokakuun tai marraskuun täysistunnossa käsittelemässä tätä mietintöä. Sitä ei ole vielä päätetty. Ehdotan, että siirrymme nyt kohtaan 12. Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelu. Tässä meillä meidän pitäisi antaa lausunto. Johan Fem on tässä esittelijänä. Olkaa hyvä. Uh, yes, this is, uh... Kiitoksia. Tämä lausunto on laadittu valiokunnalle liittyen Euroopan naapuruuspolitiikan tarkasteluun Täytyy muistaa, että tämä naapuruuspolitiikka ei pelkästään arabikevään tai välimeren tilanne. Tässä tarkastellaan poliittisia välineitä sinänsä, ja tämä liittyy sekä itä- että eteläsuuntaan. Tässä on ollut useita esittelyitä ulkoisen valiokunnassa, ja tähän me nyt siis laadimme lausunnon. Keskitymme tietysti talous- ja budjettikysymyksiin valvontaan eikä meidän tarvitse toistaa kaikkia poliittisia argumentteja ulkoasianvaliokunnasta, joilla tuetaan naapuruspolitiikkaa, mutta muutamia asioita pitää vielä käsitellä. Erityisesti täytyy korostaa, että me voi keskittyä ainoastaan etelään, vaikka se onkin kaikkein kiireellisin alue. Lausunnossa katsotaan, että siis tässähän käsitellään nyt vuoden 2011 budjettia, Tästä on tehty oikaisukirjelmä vuoden 2012 budjettiin. Tästä on tehty tiedonanto muille tämän kauden vuosille. Ja naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelu tai uusien välineiden luomista tarkastellaan. Ja tässä puhutaan monista seuraavista monivuotisista kehyksistä. Keskeinen asia on se, että meillä pitää olla strategia, joka soveltuu kaikkiin alueisiin Ulkaisen neuvosto ennen kesää totesi, että tätä käsitellään kiireellisenä asiana, mutta kuitenkin halutaan välttää tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä neuvottelun. Eli meidän täytyy löytää strategia, joka ei ole vain akuutti, vaan pitkään aikavälin strategia. Meidän pitää välttää päällekkäisyyksiä eli välineiden osalta budjetissa, koska naapuruusväline on yksi asia, mutta tässä on muitakin asioita, esimerkiksi Välimeren unioni ja niin edelleen – meidän täytyy löytää kunnollinen tapa hoitaa nämä asiat, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja välineiden päällekkäinen käyttö. Yksi tärkeä asia on tietysti se, mitä välineitä meidän tulisi käyttää. Unionin budjetti on yksi asia, mutta meillä on myöskin EAB ja e IBR, jotka ovat tärkeitä tekijöitä tällä alalla. Meidän täytyy maksimoida EUn lisäarvo ja meidän täytyy keskustella siitä, mikä on eri välineiden rooli. Myöskin täytyy keskustella, mikä on EUn rooli verrattuna jäsenvaltioiden rooliin, koska tämä on ollut yksi poliittisesti hankalimpia ongelmia aikaisemmin, ja meidän täytyy oppia tästä. Monilla jäsenvaltioilla on tärkeät asiat pelissä Välimeren alueella, esimerkiksi Ranskalla ja Italialla, yhdistyneellä kuningaskunnalla – meillä pitää olla koordinoitu eurooppalainen politiikka sekä poliittisista syistä, mutta myöskin taloudellisista syistä. Me haluamme välttää päällekkäisen työn ja sen, että eri välineet toimivat toisiaan vastaan. Me myöskin toteamme, että naapuruspolitiikka on yksi asia, mutta osa sitä on Palestiinan viranomaisen rahoittaminen. Kuten tiedätte, tämä on ollut hyvin kiistanalainen kysymys vuosien varrella ja meidän täytyy löytää pitkään ajan strategia myöskin tähän kysymykseen. Komissio on käsitellyt tätä asiaa ja myöskin muut toimielimet, ja oli kyse sitten viranomaisen rahoittamisesta tai Anredista, niitä on aina käsitelty lyhyen aikavälin asioita. Ja on painostettu kumppaneita ja sanottu, että nyt täytyy löytää tai nyt täytyy saada aikaan poliittista kehitystä, muuten me lakkautamme tuen antaminen EUsta. No mielestäni tämä ei toimi, tämä strategia ei ole toiminut. Meillä pitää olla pitkän aikavälin strategia myöskin Palestiinan osalta. No tämä nyt ei kuulu oikeastaan tähän mietintöön, mutta haluaisin nyt tässä vaiheessa myöskin esittää Joan Johnille budjetin pääosastosta kysymyksen. Tästä keskusteltiin. Meillä on etelään Välimeren valvontaryhmä. Itse olen siinä mukana ja siellä on keskusteltu Joan Jeanin kanssa Palestinan rahoituksesta ja hän sanoi, että he ovat valmiita uudelleen arvioimaan komission ehdotuksia liittyen vuoden 2012 budjettiin. Sieltähän on leikattu kolmannes siihen nähden, mitä tänä vuonna oli. Eli Juan Jean, onko mitään uusia ajatuksia sen suhteen, miten Palestiina ja Andra voitaisiin hoitaa ensi vuoden budjetin osalta? Mielestäni olisi hyvä, jos hän osaisi sanoa tähän jotain. Sitten meillä on ongelmia naapuruspolitiikassa etelässä ja idässä, mutta nyt keskitymme etelään. Meillä on malli, jota on käytetty naapuruspolitiikassa vuosikausia, eli itäinen kumppanuus saa kolmanneksi ja eteläinen kaksi kolmannesta rahoituksesta. Jonkinlainen tasapaino täytyy säilyttää, mutta täytyy myöskin muistaa, että tietysti tämä tasapaino muuttuu vuosien varrella koska tarpeet ja myöskin suoritukset muuttuvat. Mutta meidän täytyy löytää kohtuullinen tasapaino. Tällä hetkellä etelä on kiireellisempi alue, mutta täytyy muistaa, että idässä, itäisissä valtioissa tähdätään EU-jäsenyyteen. Ja tämä on esivaihe ennen jäsenyyttä valmistelevaa rahoitusta ja se antaa niille erityistatuksen ja on tärkeää, että voimme antaa tähän rahoitusta. Usein on unohdettu, että naapurivaltiot voivat olla konkreettisemmin mukana EU-asioissa, esimerkiksi virastoissa, tietyissä EU-hankkeissa, jotka ovat niille tärkeitä. Jotkut ovat avoimia kolmansille osapuolille ja tämäkin on otettu hyvin tärkeänä seikkana esiin. Ja nyt on olemassa riski Välimeren alueella, että tulee esiin paljon ajatuksia, halutaan rahoitusta eri asioihin. Meidän täytyy nyt keskittyä tiettyihin muutamiin painopistealueisiin. Ei vain suuriin hankkeisiin kuitenkaan, koska poliittisesti on selvää, että tärkeimpiä asioita tässä on rahoittaa kansalaisyhteiskuntaa, alue- ja paikallistason viranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja niin edelleen. Eli meillä pitää olla muutama prioriteetti, mutta ei pelkästään isoja hankkeita. Tämä on meille tärkeää. Sitten yksi asia, joka on hyvin kiistanalainen ja olisi hyvä, jos saisin kuulla vähän tältäkin kommentteja, onko mitään edistystä tapahtunut. Komissiosta on kuultu, että 1,24 miljardia naapuruspolitiikkaan tänä ja kahtena seuraavana vuonna, ja suuri osa tästä rahoituksesta tulisi käyttämällä EUn investointipankin käyttämättä jääneitä varoja. Mutta tähän mennessä neuvosto on kieltäytynyt, se ei ole löytänyt ratkaisua tähän kysymykseen, millä tavalla voidaan käyttää investointipankin käyttämättä jääneitä varoja. Meidän täytyy löytää ratkaisu tähän, muuten viidennes näistä hankkeista raukeaa. Eli mitä komissio ehdottaa, voisimme saada vähän tietoja siitä, miten tämä asia edistyy neuvostossa – tai onko vaihtoehtoja sille, miten voitaisiin rahoittaa tämä 20 prosenttia, joka raukeaa, ellei tähän löydetä ratkaisua. Ja tässä tärkeimmät kohdat tästä lausunnosta. Aikataulu on sellainen, että esittelemme ensimmäisen luonnoksen parin viikon kuluttua. Tarkistusten jättämisen määräaika lokakuun puolivälissä ja sitten Lukasen valiokunnassa äänestetään marraskuussa. Eli meillä on vielä valiokunnassa kuukausi aikaa tarkastella tätä lausuntoa ja tehdä tarkistuksia. Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja erityisesti tällä hetkellä Välimeren eteläpuolella tästä on tullut tärkeä poliittinen kysymys. No, valmistelija esitti kysymyksen komissiolle No, pääjohtaja nyt piti lähteä, mutta Silvana Presa on paikalla. Pystyttekö jo antamaan vastauksia näihin kahteen kysymykseen, jotka valmistelija esitteli? Ensinnäkin näitä uusia komission ehdotuksia koskien vuoden 2012 budjettia. Ja sitten se, miten voitaisiin käyttää investointipankin käyttämättä ja näitä varoja. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tiettyjä vastauksia elementiksi, mitä tulee nyt jo Palestiinaan, kuten tässä mietinnössä jo mainitaan, meillä ei ole mitään etukäteen päätettyä rahamäärää tiettyä maata kohden. Nämä päätökset perustuvat projektikohtaisesti tehtyihin päätöksiin tiettyjen kriteerien mukaisesti, eli Palestina kuuluu tähän alueeseen ja varmasti tämä tulee olemaan asia, jota voimme vielä käsitellä menettelyssä ensi vuonna. Meillä ei ole mitään uutta virallista ehdotusta tulossa komissiolta. Sitten mitä tulee näihin investointipankin käyttämättä jättämiin varoihin tällä hetkellä, tilanne on vielä se, että neuvosto on niiden käytön jäädyttänyt ehdotus, joka on tehty, on täysin varten otettava, sillä kyseessä ovat sellaiset varat, joita voitaisiin käyttää. Mitään lisävaroja jäsenmaiden ei pitäisi tässä antaa. Ja tässä niiden käyttämättä jättäminen ei vaikuttaisi olevan paras ratkaisu, ei tehokkuuden eikä muiden sekkojen kannalta. Eli tässä pitäisi painostusta jatkaa ja pyrkiä sovittelemaan erilaiset poliittiset kannat ja sitoumukset poliittisella tasolla ja erityisesti pyrkiä käyttämään tällä alueella sellaista välinettä, jonka budjettivaikutus on hyvin pieni kansallisella tasolla. Niin. Kiitos. Me kaikki seuraamme tarkkaavaisen sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Palestiinassa. Ja erityisesti mitä tapahtuu kahden viikon kuluttua YK on yleiskokouksessa New Yorkissa. Palestinan viranomainen on virallisesti pyytänyt, että se tunnustettaisiin YKssa – itsenäisenä valtiona. Näin ollen EU joutuu luomaan yhteisen kannan tähän kysymykseen. Hallitukset nyt eivät ole yhdellä kannalla olleet tähän mennessä. Ja meillä pitää olla myöskin yhteen vastaus turvallisuusneuvoston mailta. Eli saa nähdä, mutta oli miten oli. Rahoitusseuraamukset tulevat olevan merkittäviä. Jos me löydämme kompromissin, joka menee tähän suuntaan, voidaan pelätä, että esimerkiksi Yhdysvallat supistavat rahoitustukeaan. Jos taas tämä aloite kariutuu täysin, niin sitten sitä pitää kompensoida rahoituksella ja rohkaista vuoropuhelun jatkamiseen. Eli meillä on tärkeä poliittinen kysymys ja oli tulos mikä hyvänsä, me joudumme ehkä maksamaan enemmän joka tapauksessa. Eli meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota ja komissio seuraa tilannetta. No niin, kiitoksia. Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, eli kiitämme valmistelijaa. Hän muistutti aikataulusta. Eli lausunnon pitäisi olla valmis 22. syyskuuta. Tarkistuksen jättämisen aika 12. lokakuuta ja hyväksymme sen sitten 7. marraskuuta. Ja täysistunnosta tästä äänestetään joulukuussa. Eli kiitoksia valmistelijalle. Sitten kohta 13. Bertmannin lausunto. energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin muuttaminen. Esittelijä, jos voisitte puhua lyhyesti, koska meillä on vielä äänestyksiä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat, jo ennen kesätaukoa esittelin teille tilanteen direktiivin osalta melko laajasti, joten haluan keskittyä olennaisimpaan komission ehdotuksen ydin on, että tuleva energiaverotus muodostuisi kahdesta osasta. Toinen niistä perustuisi CO2-sisältöön ja toinen perustuisi energiasisältöön. Envi, Itre, Agri ja Tran työskentelevät lausuntojen parissa ja varjoesittelijöiden kokouksessa olemme sopineet, että aihe katsottaisiin täällä nimenomaan EU-budjetin kannalta. Olennaista on se, että tuleva CO2-verotus voidaan nähdä myöskin osana tulevia, tulevaa omien varojen järjestelmää. Se pitäisi vetää siihen mukaan perustelut seuraavat kollega Haukin esittämiä perusteluja, myöskin sosiaalinen näkökanta mulle tärkeä, ajatellen talouksia, joissa tulotaso on alhainen ja on myöskin tärkeää, että komissio ottaa huomioon tämän ja komissio on ollut osoittamassa vastaantuloa. Lausunto on viime viikosta lähtien ollut kaikilla kielillä saatavina. Haluankin esittää kiitoksen sihteeristölle asiasta. Tarkistukset pyytäisin esittämään niitä. Minulla olisi kysymys. Kovin puhutaan siitä, että määräaika olisi 22. päivä – Kesällä kuitenkin puhuimme 28. päivästä, ehkä voisimme selvittää tämän vielä. Ja tietysti olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja käymään keskusteluja. Pitäisi myöskin hyvänä sitä, että saataisiin aikaan mahdollisimman yksimielinen lausunto, jota suuri enemmistö tukisi niin, että takana olisi myöskin Euroopan ajatus, joka koskee omia varoja. Merci, madame le rapporteur. Kiitoksia valmistelijat, olitte hyvin täsmällinen ja lyhytsanainen. Eli tämä määräaika, tämä täytyy vielä täsmentää, siis 22. päivä nyt oli sovittu, mutta jos on ongelma, niin ilmoitamme tästä sitten. Carvalho on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja hänen tekemästään työstä, mutta EPPssä olemme hiukan huolissamme tiettyjen tarkistusten vaikutusalasta. Me katsomme, että ne eivät oikein sovellu tämän budjettivaliokunnan toiminta ne kuuluvat ehkä Ekonelle tai Iterille pikemminkin, ja meidän pitäisi tarkastella tätä hiukan enemmän. Ja sitten toiseksi kuten valmistelijakin totesi, tässä yhdistetään hiilidioksidiverotus omiin varoihin. Tämä on tärkeä kysymys, mutta tästä on keskusteltu toisaalla, eli meidän pitäisi olla varovaisia ja meidän pitäisi noudattaa samoja linjoja kuin muissa valiokunnassa. Eli tämä oli epp kanta tähän. Kiitoksia. Ehkä voitte ottaa suoraan yhteyttä Vertmaniin ja katsoa, löydättekö kompromissin. Tämä on tietysti aihe, joka jossa on vaikea nähdä, miten budjettivaliokunta pystyy vaikuttamaan tähän asiaan. Tämähän on puiteteksti, jossa puhutaan kansallisista tilanteista – ja verotuksesta liittyen energiatuotteisiin ja sähköön. Mutta kuten valmistelija muistutti, budjettivaliokunnassa ja suurevaliokunnassa on puhuttu myöskin siitä, että Euroopan budjettiin voitaisiin liittää uusia veroja saastuttavista energialähteistä. Eli oikea tasapaino pitää löytää. Jos oli muita puheenvuoropyyntöjä, niin kiitoksia. Ja sain juuri kuulla, että kukaan ei vastusta sitä, että tarkistusten jättämisen määräaika olisi 27. syyskuuta. Siis teille sopii tämä vai? Kyllä se voi jäädä myöskin 22. syyskuuta. That's up to you. Te voitte päättää. Minä halusin vain mainita asian. No, pidämme sitten kiinni tästä päivämäärästä muuttamatta sitä. Kiitoksia. Sitten viimeinen äänestys. Täällä vielä muutama äänestys. Ja kohta 21. Giovanni Levian lausunto unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet. Ottakaa äänestyslista esille. Eli tarkistus 34. Valmistelija vastustaa. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 35. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 36 äänet puolesta vastaan. Siis Mulderon puolesta. Siis teillä on kyllä oikeassa. Sitten vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Yhtenä ryhmänä tarkistus 37, 40 Hartongilta. Valmistele vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 41. Valmistele vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 41, 42, 43, 44, 45. Koko seuraava sivu. 57 saakka. Hartong teille paikalla. Ehdotamme, että äänestämme yhtenä blokkina. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten eh, valmistelijan tarkistukset Eli tässäkin yhtenä ryhmänä tarkistukset 1, 2, 3 ja 4, jos ei joku tätä vastusta. Eli äänet puolesta vastaan. Muutama vasta ääni. Mutta nämä on kuitenkin hyväksytty. Sitten tarkistus 58 Grölieriltä. Ja tähän liittyy Suullinen tarkistus valmistelijalta. Jos tästä äänestetään, niin se olisi sitten johdantaosan kappale 36a. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59, sama juttu, suullinen tarkistus, jotta tästä tekstistä siirrettäisiin muualle. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, sama, enemmistö oli hyväksytty. Sitten taas Hartonilta tarkistuksia viidestä 27 Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus, jolla yhdistetään tarkistukset 28 ja 31. Nämä paksasin tarkistuksia ja gröljen myöskin. Eli Paksas ja Grölie suostuvat tähän kompromissiin äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Kompromissitarkistus on hyväksytty. Sitten 29. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30. Äänet puolesta. Sosialistit siis tukevat höljetä. Vastaan kaikki muut. Eli hylätty. 31 on katettu. 32. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 äänet puolesta vastaan. Eli hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pitäisikö nämä puoltoäänet laskea? No lasketaan myöhemmin. Tämä ihan tilastoja varten. Eli kiitoksia. Lävian lausunto on hyväksytty. Sitten kohta 22. Siellä on muutamia siirtoesityksiä. Sidonia ei ole nyt paikalla, mutta voin kertoa teille seuraavaa. Kesän aikana meihin otti yhteyttä Meiltä pyydettiin kirjallista lausuntoa koskien Somalian nälänhätää ja yleensäkin Afrikan sarvea. Meidän tai komission pitää sadalla miljoonalla vahvistaa maksusitoumusmäärärahoja ja 50 miljoonalla maksumäärärahoja. Hätäapu reservistä. Ja kun meihin otettiin yhteyttä puhelimitse elokuussa, minä ja esittelijä – vakuutimme, mutta tämä tietenkään ei koske muuta kuin meitä, että budjettivaliokunta suostuu tähän ja käynnistimme siis hiukan pikaisen menettelyn poikkeuksellisesti. No tietysti tähän vartaan viedä teidän suostumuksenne tänään. Eli kuka kannattaa tätä siirtoa. Kiitos. Kuka vastustaa? Tyhjää. No niin, eli yksimielisesti hyväksytty. Sitten me äänestimme muista siir- siirroista tämän vuoden budjetin osalta, joka liittyi, no mulle nyt ei ole paikalla kun äänestimme, mutta me äänestimme neljässä, neljästä Alankomaihin liittyvästä asiasta liittyen globalisaatiorahaston käyttöönottoon. Helga, silloin yksi siirtoesitys, ole hyvä. This transfer... Kyllä, kiitoksia. Tässä on artiklojen 22 ja 24 koskeva aloitus liittyen tietosuojaan. unionin kuluihin. Minä en näe mitään ongelmia tämän aloitteen tukemisessa. Kiitoksia. Ei kysyttävää. Hyvä. Eli kuka puoltaa tätä esitystä? Kuka vastustaa? Tyhjää. Eli hyväksytty. No niin. Sitten kiinteistöpolitiikasta. Hetkinen. Alfonsin mietintö. No tämä olisi pitänyt sanoa heti aluksi. Se on lykätty hänen pyynnöstään. Alfons ei päässyt tänään paikalle. Eli esitystä on käyty läpi paljon nopeammin kuin kuvittelin. Eli onne kokous päättyy, mutta pyytäisin, että koordinaattorit jäävät kokoussaliin ja myöskin esittelijät. Ja myöskin kielit, joita täällä tarvitaan. Eli viiden minuutin kuluttua sitten kerromme, mitä kieliä vielä tarvitaan ja vapautamme ja kiitämme sitten muut. Kokous päättyy.